Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Uh, be welcome uh, to this meeting. Tervetuloa oikeudellisten asioiden valiokunnan kokoukseen. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Seuraavia muutoksia on tehty alkuperäiseen esityslistaan. Koordinaattorien kokous on lykätty tiistai-aamulle kello 9.45. Ja sitten kohta 31, joka liittyy keskusteluun Edmund Stoiberin kanssa, on lykätty johonkin myöhäisempään kokoukseen. Anderssonin pyynnöstä vihreistä on esitetty, että käsitellään komission epäonnistumista vastata prioriteettikysymyksiin liittyen Marrakeshin sopimukseen. Tämä liittyy sääntöön 130. Tämä on sitten muissa asioissa kokouksen päätteeksi. Toivottavasti teille sopivat nämä muutokset. Ilmeisesti on näin. Onko muita huomioita liittyen esityslistaan? Ilmeisesti ei. Eli mikäli ei, niin esityslista voidaan katsoa hyväksytyksi. Puheenjohtajan ilmoituksia ei ole. Kohta kolme. Pöytäkirjojen hyväksyminen. Jos vastalauseita ei ole, tämän kokouksen loppuun mennessä, niin ensimmäinen toinen joulukuuta 2014 ja kolmas joulukuuta pidettyjen kokousten pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Nyt voimme sitten siirtyä kohtaan neljä. Ja minulla on kunnia toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Vera Jourovaa. Tehän tunnette hänet jo. Ja komission jäsen voi pitää alustuspuheenvuoronsa. Ja sen jälkeen sitten on aikaa kysymyksille ja vastauksille. Eli Jorova, tervetuloa ja olkaa hyvä. Thank you, uh, Svoboda. Kiitos, herra Svoboda. Hyvät naiset ja herrat. Keskustelen mielelläni kanssanne yhteisestä esityslistasta näin varhain uuden vuoden alettua oman mandaattinne puitteissa. Me olemme ajamassa yhteistä etua niin, että kansalaiset ja kuluttajat ja yritykset voivat tästä hyötyä. Oikeudenmukaiset sisämarkkinat ovat merkittävä panos taloudellisen toimeliaisuuden aktivoimisessa, innovaatioiden rohkaisemisessa ja jokapäiväisen elämän tason parantamisessa Euroopassa. Tulevat aloitteet voivat käytännössä olla merkityksellisiä näiden intressien näkökulmasta, kun edistämme ja rohkaisemme yrittäjyyttä. Tämä on merkittävä askel, askel joka on jo otettu Meillä on maksukyvyttömyysasetus, jota on nyt tarkistettu. Haluan kiittää edustaja Sviefka esittelijän ominaisuudessa. Hän sai hyvän lopputuloksen aikaiseksi. Rehelliset yrittäjät tarvitsevat apua silloin, kun he ajautuvat ongelmiin. Parannetut säännöt oikeuden käyttöpaikasta tuovat lisää oikeusvarmuutta ja turvalausekkeita sen suhteen, missä oikeutta käydään. Tiedän, että tämä aihe oli erityisen tärkeä parlamentin näkökulmasta. Rekisterien perustaminen lisää avoimuutta maksukyvyttömyysmenettelyissä luotonantajien näkökulmasta. Tämä on huomattava hyöty uudistuksessa ja se saa aikaiseksi kulttuurisen muutoksen äh, liike-elämässä kautta Euroopan. Tähän ei kuitenkaan työsarkamme pääty. Meidän tulee tehdä vielä enemmän. Komission täytyy myös äh, jatkaa työtä Europolin kanssa – silloin, kun kyse on liiketoiminnan epäonnistumisesta. Jäsenvaltioiden täytyy täytäntöön panna tätä asetusta maaliskuuhun mennessä tänä vuonna ja tämän jälkeen komissio arvioi, onko vielä tarpeen ryhtyä lisätoimiin tällä alalla. On myös muita esteitä vielä äh, yrittäjien tiellä. Vain 20 prosenttia yrityksistä Euroopassa investoi muihin jäsenvaltioihin tytäryrityksiä luomalla. Aiempi komissio teki ehdotuksen siitä, että olisi yhteiset yrityssäännöt, jonka kautta helpotettaisiin yritysten toimintaa rajan takana. Tässä esittelijänä on De Grandes Pascual. Haluan kiittää häntä erinomaisesta yhteistyöstä tässä aiheessa. Jotkut ovat nostaneet esille huolenaiheita, erityisesti siitä, minkälaisia vaikutuksia tällä ehdotuksella mahdollisesti on työntekijöiden osallistumiseen tai Ähm, itsenäisiin ammatinharjoittajiin. Kaikista näistä aiheista on keskusteltava, niitä on käsiteltävä huolellisesti ja on tehtävä yhteistyötä, jotta löydämme tasapainoisen ratkaisun. Yksi keino edetä asiassa olisi nähdä tämä ehdotus hallinnollisen yksinkertaistamisen ja digitalisaation näkökulmasta pk-yritysten osalta. Yksinkertaisemmat menettelyt ovat järkevämpiä myös, kun ajattelemme liike- tai yritysrekistereiden virtaviimaistamista ja rahanpesun vastaista direktiiviä. Talouskriisi on johtanut keskusteluun kestävistä yritysmalleista ja ehdotus onkin osa tätä agendaa. Haluan kiittää esittelijää, herra Kofferatia, hänen tekemästään työstä aiheen parissa. Kriisin aikana olemme havainneet, että osakkeen omistajat, aivan erityisesti institutionaaliset sijoittajat, ovat joko olleet poissa tai sitten harjoittaneet lyhyen aikavälin painetta yrityksiin. Tämä on sitten johtanut siitä, että keinottelu on päässyt valloilleen ja luonut ongelmia yhteiskunnassamme. Meidän on löydettävä terve kompromissi Toisaalta sen välillä, että yrityksillä on olemassa välineet, joita ne tarvitsevat, ja toisaalta on huomioitava äh, myös johtokunnan äh, työsarka, jonka on valvottava yrityksen toimintaa. Palkkioiden taso ja osakejärjestelyt on myös otettava huomioon tässä yhteydessä yrityslainsäädäntö on osa laajempaa kokonaisuutta, kun ajattelemme yrittäjyyttä Euroopassa. Haluan, että rohkaisemme ja tuemme yrittäjyyttä tähän suuntaan. Niin kuin näette, komission työohjelmasta tälle vuodelle digitaaliset sisämarkkinat on lippulaivahanke. Tämä toimii vain jos puutumme sekä yritysten että kuluttajien etuihin. Sähköinen kauppa on tällä hetkellä vain pieni osa EUn yritysten toimintaa. 14 prosenttia pk-yrityksistä EUssa käyttää internetkauppaa ja vain 5 prosenttia myy tuotteitaan rajat ylittävästi. Sähköinen kauppa kasvaa kuitenkin EUssa nopeasti. Vuosittainen kasvuvauhti on 10 prosentin luokkaa. Kuluttajat eivät ole niinkään luottavaisia, kun ostavat tuotteita muista EU-maista tekevät etupäässä kotimaisia ostoksia. Yksi syy tälle voi olla se, että digitaaliset sisämarkkinat ovat sirpaloituneet. Meillä on yhteinen eurooppalainen kauppalaki, joka täytyy koskea myös digitaalista kauppaa. Ehdotus ei kuitenkaan ole saanut neuvostossa riittävää tukea taakseen. Haluamme vetää ehdotuksen pois ja tehdä muutetun ehdotuksen vielä tämän vuoden aikana. Tämä on yksi uusista aloitteista, joista ilmoitamme digitaalisten sisämarkkinoiden paketin yhteydessä. Haluamme katsoa uudemman kerran kaupan esteitä digitaalisilla sisämarkkinoilla. Ja haluan ottaa teidät suoraan mukaan tähän kuulemistyöhön ja hyötyä myös teidän käymistänne keskusteluista yhteisen eurooppalaisen kauppalain yhteydessä. Näyttää siltä, että ei ole mitään erityisiä sääntöjä sille, kun ostet, kuluttaja ostaa sähköisen kaupan kautta tuotteita. Ja toisaalta elokuvia tai tuotteita välitetään myös streaming-palvelujen kautta internetissä ja niistäkään ei ole sääntöjä. Todelliset digitaaliset sisämarkkinat olisivat sellaiset, että kuluttaja voi luottamuksellisesti, luottavaisesti käydä kauppaa myös muista jäsenvaltiosta ja saada parhaat tuotteet parhaalla mahdollisella hinnalla. Yritysten pitäisi voida myydä tuotteitaan ilman turhia kustannuksia. Esimerkiksi unkarilaisen pitäisi voida päästä Isossa Britanniassa olevalle kotisivulle ja tehdä ostoksiaan esteittä. Ja tuotteiden tarjoajan kaupan kauppiaan pitäisi taas voida tarjota eurooppalaisille kuluttajille omia tuotteitaan. Meidän on löydettävä oikeanlainen politiikka-yhdistelmä, olisi miksi, niin että voimme varmistaa, että kuluttajat saavat riittävää suojaa ja kauppiat voivat käydä kauppaan rajat ylittävästi. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä aiheesta. Tehkäämme yhteistyötä aiheen tiimoilta. Ja täytyy pitää mielessä se, että tarvitsemme sellaisen ratkaisun, joka on johdonmukainen – olemassa olevan kuluttajansuojalainsäädännön kanssa Euroopassa. Haluan myös, että saamme valmiiksi kaksi aihealuetta, jotka helpottavat kuluttajien matkustamista ja ulkomailla elämistä. Avio, omaisuus, oikeudet, rekisteröidyt parisuhteet ja asiakirjat. Meidän on mataloitettava esteitä sisämarkkinoille, joita kuluttajilla edessään on, ja vähennettävä ajanhaaskausta ja byrokratiaa. Luotan teidän tukenne näissä aiheissa ja olen vakuuttunut, että hyvät tulokset tästä kyllä löytyvät. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja aloittaa teidän kanssanne avoimen vuoropuhelun ilman minkälaisia tabuja – ajatellen tulevaa esityslistamme tällä alalla. Voimme käynnistää keskustelun esimerkiksi perhelainsäädännöstä. Tänä vuonna aion keskittyä niin sanotun Bryssel 2-lainsäädännön tarkistamiseen. Siinä kyse on avio-oikeuksista sekä vanhemman velvollisuuksista. Perhe kiistat ovat kasvaneet viime vuoden aikana. Kansalaiset ovat yhä liikkuvampia Euroopan sisällä ja kansainvälisten perheiden määrä on lisääntynyt. Huhtikuussa 2014 äh, järjestimme tästä kuulemisen ja se osoitti, että olemassa olevia sääntöjä on parannettava. Tarvitsemme tehokkaampaa ja nopeampaa mekanismia, jolla voidaan saada tuomioistuimelta tunnustus ja tuomioiden täytäntöönpano silloin, kun kyse on rajat ylittävästä tapauksesta. Minä aion tehdä aiheesta ehdotuksen. EU-kansalaisten lisääntyvä liikkuvuus ja yritysten liikkuvuus tarkoittaa myös sitä, että ollaan enemmän yhteyksissä kolmansiin maihin. Kansainväliset sopimukset kolmansien maiden kanssa ovat näin ollen välttämättömiä, jotta saadaan oikeusvarmuutta EUn kansalaiselle kansalaisille globaalisti. Oman mandaattini aikana haluaisin vielä vahvistaa monenvälistä yhteistyötä siviilioikeuden alalla ulkoisissa suhteissamme. Aion aktiivisesti osallistua Haagin konferenssin työhön. Kyseessä on yksityinen kansainvälinen oikeus. Se on kaikista tärkein organisaatio siviili yksityisoikeuden alalla EU on ollut jäsenenä tässä yhteistyössä vuodesta 2007 lähtien. Tarkoitus on varmistaa EU-kansalaisten ja yritysten suojelu myös EUn rajojen ulkopuolella. Perhelainsäädännön alalla komissio edistää kolmansien maiden liittymistä kansainvälisiin yleissopimuksiin, esimerkiksi vuoden 80 Haagin sopimus, joka käsittelee kansainvälisiä lapsikaappauksia. Se on tärkeä väline, jolla estetään lapsikaappauksia maailmanlaajuisesti. Siinä on mukana 33 sopimusosapuolta. Aivan hiljan tuomioistuin EU:ssa vahvisti, että Euroopan unionin kompetenssi lapsikaappauksien alalla kattaa myös sen, että kolmannet osapuolet voivat liittyä tähän vuoden 80 Hagin yleissopimukseen. Eksklusiivinen toimivalta unionilla on tässä asiassa. Kuitenkin neuvostossa vaaditaan yksimielisyyttä ja tämä on melkoinen haaste. Minä olen sitoututtunut jäsenvaltioiden rinnalla varmistamaan sen, että etukäteen koordinoidaan tätä työtä ja nopeasti liitytään yleissopimukseen. Niin kuin tiedätte, komissio on jo ehdottanut sitä, että hyväksytään kahdeksan uuden kolmannen valtion liittyminen lapsikauppasopimukseen. Teidän valiokuntanne on antanut vankan tuen näille ehdotuksille. Toivon, että tämä toimivaltakysymys on nyt saatu selväksi tuomioistuimessa ja voimme edetä neuvoston nopeaan hyväksyntään. Sitten yksityisoikeuden ja kauppa-oikeuden alla komissio aktiivisesti valmistelee Haagin konferenssia, jotta saadaan maailmanlaajuinen yleissopimus tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta. Kyse on niin sanotusta Judgment Projectista. Kansainvälinen yleissopimus täyttäisi huomattavan aukon, oikeusturvassa, kun ajattelemme kansalaisia ja yrityksiä maailmanlaajuisesti. Tämä loisi oikeuspuitteet niin, että yritykset voisivat käydä kauppaa ja kansalaiset voisivat matkustaa maailmalla turvallisemmissa olosuhteissa. Tämä sopisi mukavasti yhteen myös EUn kauppapolitiikan agendan kanssa. Kaikki tämä voi näyttää varsin tekniseltä, mutta tavoite on kuitenkin hyvin selkeä. Kansalaisten elämästä on tarkoitus tehdä helpompaa. Tämä tavoite mielessämme ei pidä unohtaa niitä ehdotuksia, jotka ovat jo nyt käsittelyssä. Käsittelisin aivan erityisesti tässä kahta aihealuetta. Asetus, jolla perustetaan pieniä vaateita koskeva menettely. Tehän olette tietoisia siitä yleislähestymistä vasta, joka neuvosto on hyväksynyt. Komissio on vakuuttunut, että jos todella haluamme auttaa PK-yrityksiä, niin Nykyinen kynnys, joka on 2000 euroa, täytyy nostaa, koska rajat ylittävät vaateet pk-yritysten osalta ovat yleensä noin 40 000 euron suuruusluokkaa. Tässä yhteydessä olen esittelijän kanssa samaa mieltä, hän on Geringer Ettenberg, että kulut kuluttajapetosten vastaiseen toimintaan tarvitsemme tähän korjauskeinoja ja kynnys tällä hetkellä on varsin matalalla. Kun ajattelemme yksinkertaistamista tiettyjen julkisten asiakirjojen osalta, niin arvostan parlamentin vankkaa tukea meidän tekemällemme ehdotukselle. Neuvosto niin ikään voi yhtyä tähän yksinkertaistamistavoitteeseen, mutta kyseenalaistaa kuitenkin sen soveltamisalan. Katson, että kunhan kysymys on nyt ratkaistu, niin loppu sitten asettuu oikeille sijoilleen. Yritetään löytää yhteistä näkemystä niin, että sekä kansalaiset että yritykset voivat hyötyä siitä, että byrokraattiset, kalliit muodollisuudet voidaan mahdollisimman nopeasti poistaa. Loppuun haluaisin vielä viitata siihen tärkeään tukeen, jota olemme saaneet oikeusalan tulostaululle. Me valmistelemme tällä hetkellä kolmatta katsausta tältä alalta. Toimiva oikeuslaitos on yhteiskunnan keskiössä ja voi myös saada aikaiseksi talouskasvua. Mielelläni teen kanssanne yhteistyötä ja kehitän tätä välinettä edellään. Vaihtoehtoiset äh, riidanratkaisumekanismit ovat jatkossakin tärkeässä roolissa oikeusjärjestelmien puitteissa ja internetin vaihtoehtoinen kiistanratkaisu kuluttajakiistoissa jatkaa elämänsä vuonna 2016. Se on lisäväline tässä mielessä. Tässä yhteydessä haluaisin vielä korostaa sitä, että vaihtoehtoinen riidanratkaisu direktiivi täytyy täytäntöön panna jäsenvaltioiden toimista tänä vuonna. Se tarjoaa yksinkertaisen, nopean, halvan ratkaisun tuomioistuinten ulkopuolella ratkaista näitä kiistoja. Kuluttajat ja kauppiaat hyötyvät niin, että pitkällisistä ja monimutkaisista tuomistuinkäsittelyistä vältytään. Minun yksikköni työstää internet Äh, kiistan ratkaisua tekniseltä osaltaan. 25.–26. Äh, syyskuuta komissio teki tästä äh, selvitystä, kuulemista ja testin raportti toimitetaan kevään aikana myös teille. Haluan myös, että jatkamme ponnisteluja ja luomme todella eurooppalaista oikeuskulttuuria tukemalla oikeudenalan ammattilaisten koulutusta. Jatkossa myös luotan vahvan tukenne tässä kysymyksessä. Kiitos. Uh, I thank you also, madam, for your... Kiitoksia tästä alustuksesta. Te osoititte, mitkä ovat teille painopistealueita, mitkä ovat teille tärkeitä asioita, ja myöskin osoititte, että te olette ymmärtänyt nämä kysymykset, joita teille on esitetty parlamentin ensimmäisessä kuulemisessa ennen kuin teidät nimettiin tälle paikalle. Te olette tälle valiokunnalle kaikkein läheisin komission jäsen, ja siksi uskon, että jäsenet käyttävät mahdollisuutta hyväkseen ja käydä todellista vuoropuhelua, joka sitten auttaa yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä. Eli valiokunnan jäsenet voivat nyt sitten esittää kysymyksiä komission jäsenille ja käyttää nyt tätä aikaa hyväksi. Ensimmäisenä Radia, olkaa hyvä. Господин председател, уважаема госпожо Юрова, Преди няколко Kiitoksia, Jourova. Muutama päivä sitten muutettu asetus astui voimaan. Rajat ylittävä yhteispäätösmenettely tulee käyttöön EU-ssa kaikkialla, mutta menestyksekäs täytäntöönpano kuitenkin riippuu vastavuoroisesta luottamuksesta. Miten tuomari voi olla varma siitä, että että yksityisoikeudelliset kysymykset on otettu kunnolla huomioon oikeusmenettelyissä toisessa jäsenvaltiossa, erityisesti mitä tulee todisteiden keräämiseen ja lastensuojeluun perheoikeustapauksissa. Kuulemisessa sanoitte, että haluatte saada aikaan minimistandardit menettelyihin, jotka parantavat luottamusta ja yhteistyötä Euroopassa. Ja miten tämä työ on nyt sitten edennyt? Ja milloin voimme odottaa sitten ensimmäisiä tuloksia? Sitten toinen kysymys. Yritysoikeusdirektiivin kodifiointi. Komissiohan on miettinyt nyt vuoden 2015 ohjelmaa, eli voimme odottaa jo aika pian tuloksia. Eli voisiko kertoa, missä tässä asiassa mennään? if you allow me, we shall take... Otamme useamman kysymyksen tässä kerralla ja seuraavana Zviefka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluan kiittää Rova Juravaata hänen alustuspuheenvuorosta. Olen pahoillani, etten päässyt tulemaan ihan heti alkuun, mutta äh, sehän on joskus ongelma maanantaina lentoyhtiön yhteyksien kanssa. Haluan sanoa, että kaikki meille esittämänne hankkeet ovat ihan yhteneväisiä vastaavat meidän odotuksiamme. Senpä takia minä olenkin erittäin kiitollinen koska ne ovat asiat, jotka olette ottaneet ensimmäiselle sijalle. Ne ovat teillä painopistelistassanne ensimmäisenä, ainakin jos ajattelemme tätä alkanutta vuotta. olin erittäin iloinen myös teidän tekemästänne ilmoituksesta. Ilmoitus, jossa puhuitte Bryssel kakkosesta kyse tekstistä, jossa puhutaan asioista, jotka ovat arkielämässä tärkeitä. Monet kansalaiset törmäävät niihin päivittäin mm, henkilöt, joiden yksityiselämä status muuttuu eri tilanteiden mukaan. Ja sen takia on erittäin tärkeää, että voimme juridisesti taata nämä perheoikeuteen ja siviilioikeuteen liittyvät kysymykset. Ja lapsia täytyy ennen kaikkea suojata. Heidän oikeuksia täytyy ensisijaisesti suojella aina ja kaikkialla ensimmäisenä. Se on keskeistä pitäisi ehkä orientoida tätä Bryssel kahden uudelleen tarkistelua näissä kaikissa kysymyksissä. Kiitän teitä etukäteen siitä. Nyt tulee varsinainen kysymykseni. On kyse hankkeesta, joka liittyy 14 direktiiviin yritysten oikeudesta siirtää yrityksen pääoma, pääkonttori muualle – jo vuonna 2012 Euroopan parlamentti hyväksyi oma-aloitemietinnön tästä samasta aiheesta. Olisi todella, todella hyvä, jos tänä päivänä voitaisiin lähteä lainsäädännöllisiin toimiin tähän suuntaan. Olen tästäkin erittäin iloinen. Ja myös siitä olen iloinen, että te olette äh, aikoneet mahdollisimman nopeasti ottaa hoitaaksenne kaikki ne asiat, jotka liittyvät tulostauluun oikeuskysymyksissä. Minä tässä vetoan töihin. On erittäin tärkeää, kun me tapaamme komission jäseniä, että voimme vedota ihan konkreettisesti ja henkilökohtaisesti, jotta tämä tulostaulu olisi hyvin rakennettu, hyvin käytetty, jonka myötä voidaan todella parantaa oikeusjärjestelmiä, jotka pohjautuvat muiden maiden kokemuksiin, jotta ei jouduta siihen tilanteeseen, jossa ihan poliittisista syistä johtuen voidaan osoittaa jotakuita tahoja ihan sormella. Totta kai voi tämänkaltaisia pyrkimyksiäkin olla, mutta se synnyttää aina ongelmia erityisesti kun ajattelemme tulostaulun laajentamista niihin kysymyksiin, jotka äh, riittyvät siviili- ja kauppoikeuteen, jos lähdetään rikosoikeuden suuntaan. Mitä tulee julkisiin asiakirjoihin, äh, en tiedä, oletteko tehneet tästä jo päätöksen, tiedättekö jo mihin suuntaan aiotte lähteä liikkeelle, miten linjaatte tulevaisuuden työnne mutta ainakin viime lainsäädäntökauden lopulla me viimeistelimme työtämme tästä aiheesta valiokunnassa ja ihan selkeänä tuli yksi asia esille. Todettiin, että ei pidä pyrkiä suuren luokan muutoksia tällä sektorilla, koska taistelubyrokratiaa vastaan on yksi meidän tärkeimmistä taistelusta, me ainoastaan EU-ssa, vaan jokaisessa jäsenvaltiossa erikseen. Ja nyt minulla on sellainen vaikutelma, että pitäisi todella osoittaa hyvin, mitä on tehtävä. Askel askeleelta pitäisi edetä. Siellä, missä se on helpointa, siellä, missä se on eh, vaikeinta, vaikeata, myös sielläkin pitää edetä hitaasti askel askeleelta. Pienin askelin voimme tehdä näitä muutoksia, jotta ne ovat todella tuntuvia näkyviä EUn kansalaisille. Lopuksi vielä pieni ajatelma koska kollegakin otti sen äsken jo esille. Hän puhui Bryssel ykkösestä. Minä muutaman vuoden ajan olen sitä hoitanut. On kyse luottamuksesta eri jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiin. Meidän pitää palauttaa tämä luottamus lujaksi. Meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Meidän täytyy tukea kansallisia toimielimiä, oikeusjärjestelmiä, jotta ne voivat tehdä parhait, parhaissa mahdollisissa olosuhteissa työtä, joka perustuu yhteisön oikeuteen, mutta pitää toimia myös siten, että ihmiset ymmärtävät, että on olemassa ihan oikea hyvä lähestymistapa, jonka avulla on otettu esille kaikki kysymykset, kun lähdetään soveltamaan kaikkia tehtyjä päätöksiä. Tähän suuntaan me haluamme liikkua ja siinä hengessä me hyväksyimme Bryssel ykkösen ja toivon, että asia etenee samaan suuntaan. Vielä yksi kysymys pienten riitakysymysten päätöslauselmasta. Ehkä niihin palata vielä näihin summiin, kynnyksiin, kattoarvoihin, jotta voidaan arvioida, mitkä ovat pienet riitakysymykset. Onko se 5 vai 10 000 euroa vai jopa 15 000 euroa? Se on poliittinen päätös kuitenkin. Olen kuitenkin yhtä mieltä kanssanne, kun sanoitte, että ei tässä tarvita liian alhaista lukua tai summaa, jos me haluamme, että instrumentti olisi todella hyödyllinen. Vielä kerran kiitos, hyvä komission jään, ja toivotan teille kaikkea parasta menestystä tulevissa työtoimeissanne ja tälle vuodelle. Take a third set of questions from Mrs. Hautala. Vielä Hautala ja sen jälkeen sitten kuulemme vastauksia. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Voin taata, että tämä valiokunta todennäköisesti äänestää myönteisesti, mitä tulee tähän näihin kolmansien maiden liittymiseen vuoden 80 Haagin yleissopimukseen koskien lapsikaappausta. Ja se, mitä sitten pitää vielä tehdä, tehdään toivottavasti nopeasti muissa toimielimissä. Te sanoitte, että haluaisitte katsoa näitä avioliittoja rekisteröityjen parisuhteiden kysymystä. Ja mitä teillä on suunnitteilla, kun ajatellaan nyt sitä, että hyvin monissa jäsenvaltioissa on jo tunnustettu rekisteröidyt parisuhteet. Eli mihin tämä johtaa ja kuinka optimistinen olette sen suhteen, että tästä tulisi sitten ehdotus ja päätös. Sitten toinen kysymys. Naiset yritysten johtokunnissa. Te varmaan olette se henkilö, joka päättää, mitä tälle ehdotukselle tehdään – ja parlamenttihan tästä keskusteli viime viikolla. Mutta haluaisin teiltä kuulla, miten aiotte edetä, ja mielestäni tässä on hyviä tapauksia, jotka osoittavat, että joihinkin myönteisiin toimiin on ryhdyttävä, jotta saamme nämä naisten katastrofomaisen alhaiset lukemat korkeammiksi. Ja tämä liittyy läheisesti sitten ponnisteluihin, joilla – naisia kannustetaan ryhtymään johtotehtäviin yrityksissä. Eli sitten heitä olisi paljon enemmän, josta voisi valita näitä johtokunnan jäseniä. Kiitos. Thank you for, for all the questions. Kiitos kaikista esitetyistä kysymyksistä. Kenties lähden liikkeelle viimeisimmästä kysymyksestä. Unohdin alustuspuheenvuorossa todeta sen, että olen hyvin avoin ja mielelläni keskustelen kanssanne myös epävirallisesti. Aina ei tarvitse odottaa virallista tapaamista, jotta päästään juttuyhteyteen. Eli jos teillä on kysymyksiä, niin ottakaa ihmeessä myös kokousten välillä minun yhteyttä. No sitten naiset johtokunnissa. Tämä ehdotus oikeastaan reagoi niihin skandaalimaisin mataliin määriin, joita naiset edustavat johtokunnissa. Tilastot osoittavat, että puhumme 16 prosentista omassa maassani, noin 10 prosentista. Tilanne vaihtelee eri jäsenvaltioissa. Minä edistän tätä ehdotusta, koska on reilua auttaa naisia pääsemään näihin tehtäviin, mutta tämän lisäksi se edistää myös talouden tilannetta. Moninaisuus johtokunnissa on etu ja tuo mukanaan parempia yritystuloksia, liiketoiminnan tuloksia. Tsekin tasavallassa kaikki ovat todenneet johtokunnista, että siellä aktiivisesti pyritään siihen, että naisia saadaan mukaan johtokuntiin. Tämä on sellainen asia, mitä todella haluamme edistää. Vielä vaaditaan useammalta jäsenvaltiolta sitä, että ne lähtevät mukaan hankkeen, hankkeen edistämiseen lobban siis useissa, useassa jäsenvaltiossa lähestymistavan muutosta lähiviikkoina ja kuukausina Latvian puheenjohtajakauden aikana. No sitten avioomaisuus ja rekisteröidyt parisuhteet. Kaksi käsittelyssä olevaa lainsäädäntöä. Keskustelin Puolan ministeriön kanssa Puolan asennoitumisesta. Puhuimme myös Latvian kanssa puheenjohtajavaltiona aiheesta ja ymmärrämme, että tämä vaatii vielä kypsyttelyä aiheena. Tietyt jäsenvaltiot joutuvat omaa kantansa muuttamaan tähän ehdotukseen ja tätä en niiden täytyy tehdä ehdotus rekisteröidystä parisuhteessa. Minun arvioni on se, että palaamme tähän ehdotukseen neuvostossa – tämän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tämä on optimistinen arvioni. Ja todella toivomme, että näin käy, niin että voisimme hyväksyä nämä lainsäädännön osat. Tämä auttaisi avioliitossa olevia pareja ja myös rekisteröidyssä parisuhteessa olevia pareja ratkaisemaan ongelmia silloin, kun he asuvat ja matkustavat ulkomailla. No sitten vähäisiin vaatimuksiin liittyvät asiat on selvää, että tämä auttaa eurooppalaisia yrityksiä. Ja olen varma, että lähimmän puolen vuoden aikana pääsemme myös tulokseen tästä kynnysarvosta. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin jäsenvaltiot kaikki ymmärtävät sen, että on tärkeää, että saamme tämän alan lainsäädäntöä ja näin ollen on vahva tahto päästä sopimukseen ja tulokseen asiassa. En halua esittää mitään arviota siitä, mihin tämä rahamääräinen kynnysarvo asettuisi. Me neuvottelemme aiheesta hyvin intensiivisesti. Olen täysin samaa mieltä siitä, että Bryssel ykkösen täytäntöönpano on hyvin tärkeää. Tähän liittyy myös ensimmäinen minulle esitetty kysymys. Bryssel 1-asetus tarjoaa oikeusturvaa tuomioistuinten oikeuspaikan suhteen ja sen, miten oikeuden päätöksiä täytäntöön pannaan. Eli tämä on se var, varsinainen villakoiran ydin, jota tarvitaan luottamuksen rakentamiseksi. Tämä myös tarkoittaa sitä, että tarvitaan yhä parempaa keskinäistä luottamusta, jotta kaikki onnistuisi. Bryssel 1-asetus on hyvin tärkeä ja katsomme, että onnistuneen täytäntöönpanon kautta pääsemme eteenpäin, saamme lisätyksi luottamusta poistetuksi byrokratiaa ja niitä esteitä ja rajoja, joita vielä on kansalaisten ja yritysten matkalla, kun he matkaavat kautta Euroopan julkisista asiakirjoista. Arvostan parlamentin kantaa niin, että julkiset asiakirjat äh, määriteltäisiin laajemmin. Kuitenkin neuvoston kanta oli se, että määrää rajoitettaisiin. Neuvottelut näin ollen jatkuvat. Arvelen ja toivon, että lähtevien puheenjohtajakauden aikana, tulevien kuuden kuukauden aikana päästään siihen tulokseen, että joistakin kompromissikannoista voidaan käynnistää kolmikantaneuvottelut. Oikeusalan tulostaulu. Mitä kauemmin olen tässä omassa tehtävässäni komission jäsenenä, sitä enemmän arvostan tulostaulua. Se antaa objektiivisen kuvan jäsenvaltioiden tilanteesta yksityisoikeuden menettelyjen alalla. Näin saamme käsityksen oikeuslaitoksen ja viranomaisten tehokkuudesta, ja toiminnasta jäsenvaltioissa. Minä käytän tätä välinettä parhaalla mahdollisella tavalla ja pyrin rohkaisemaan niitä jäsenvaltioita, joilla vielä on aukkokohtia jotta ne ryhtyisivät tehokkaisiin toimiin ja parantaisivat tilannettaan. Aika ajoin myös tulostaulun laajentamisajatus nousee esille niin, että sitä käytettäisiin myös rikosoikeudellisissa menettelyissä. Minä itse katsoisin, että se voi olla hyödyllinen, mutta vaaditaan vielä aikaa ja sen valtioiden kanssa neuvotteluun, jos tälle tielle lähettäisiin. Minä itse katsoisin kuitenkin, että se olisi oikein hyödyllistä ja tarpeellista niin, että voisimme vertailla tilannetta myös rikosoikeuden alalla. Bryssel 2a ja kysymys, mitä haluamme muuttaa ja päivittää. haluaisimme toimia niin, että ero avioerotilanteessa huomioitaisiin aviopuolisoiden mahdollisuudet toimia, myös silloin kun pyrkimys on päästä sopuratkaisuun ja huomioitaisiin aina lasten etu. Lapset ovat tässä prioriteettina. Haluamme myös nopeuttaa menettelyä silloin, kun kyse on perheen hajoamistilanteesta ja oikeuspaikan valinnasta. Kyse voi olla avioerosta, vanhempien vastuusta, holhousvelvollisuudesta, niin että huomioitaisiin lasten etu ja nopea oikeuskäsittely ja hallinnollinen käsittely. Sitten kun kyse on lasten holhous käsittelyistä, niin tarkoitus on mataloittaa kustannuksia ja vähentää käsittelyaikaa, huomioida lapsen etu, määritellä minimistandardit lapsen kuulemisesta niin, että lapsen oikeudet toteutuvat paremmin ja saadaan myös jäsenvaltioiden välillä enemmän luottamusta. Selkeyttää, virtaviivaistaa menettelyä silloin, kun kyse on kaapatuista lapsista, niin että voitaisiin säästää lasta niiltä äh, tuskaisilta kokemuksilta, joita tällaista tilanteesta syntyy vanhempien välille. Erityisesti kun kyse on lasten holomispäätöksistä, niin tarkoitus on nopeuttaa menettelyä, jota ratkaisu löytyisi mahdollisimman nopeasti. Äh, pyrimme auttamaan myös kansallisia viranomaisia, jotta lapsen edut tulevat suojelluiksi. Nämä ovat pääkohdat tässä kysymyksessä. Kiitos. Uh, thank you, madam. Uh, we... Kiitoksia. Täällä on vielä viisi nimeä listalla. Ja samanaikaisesti Timmermans odottelee salin ulkopuolella. Eli pyytäisin, että esitätte kysymykset lyhyesti ja komission jäsen voisi sitten lyhyesti vastata niihin. Ja tätä keskustelua tietysti vielä jatketaan tulevaisuudessa. Eli, eli Guteland, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Jurovaa tästä esityksestä ja mahdollisuudesta keskustella kanssanne. Tämä on arvokasta ja Minulla on kysymys. näistä superyrityksistä. Ihan selväksi ei nyt tullut, millä tavalla aiotte toimia. Otatteko osia näistä ehdotuksista, jotka liittyvät näihin yrityksiin? ja otetaanko se mukaan siihen hun lainsäädäntöprosessiin, ja siis se vedetään näin pois, vai onko tarkoituksena vahvistaa sitä niin, että sitä voidaan käyttää mahdollisuutena yrityksille, jotka eivät ota huomioon verolainsäädäntöä. Ja ehkä meillä on sitten ongelmia alhaisten työolosuhteiden osalta. Meillähän on ollut tällaista keskustelua tässä valiokunnassa näihin yrityksiin liittyen. Eli mille tielle nyt lähdette? Vedättekö tämän pois? Siirrätte sen osaksi muuta lainsäädäntöä? Vai teettekö paremman ehdotuksen, jota voidaan sitten käyttää väärin tarkoituksiin. Toivottavasti tämä nyt tuli selväksi. Uh, äh, Mr. Kester. Ja, vielen Dank. Ähm, Kiitoksia Jurova tästä alustuksesta. Kolme lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin Pariisin terroriiskujen jälkeen ei nyt vain voida palata esityslistalle Esimerkiksi minulle on tärkeää, millä tavalla te suhtaudutte siihen, miten järjestetään turvallisuus ja toisaalta rajoitetaan vapauksia. Kaikkialla Euroopassa puhutaan nyt vapauksien rajoittamisesta ja Saksassa keskustellaan tietojen säilyttämisestä, matkustajatiedoista ja niiden säilyttämisestä. Ja haluaisin tietää, miten te näistä asioista vastaavana komission jäsenenä suhtaudutte näihin kysymyksiin eli vapauden ja turvallisuuden välinen suhde. Sitten yhden henkilön yritykset. Meillä on siitä suuria varaumia. Tässähän on se vaara, että sosiaalisia ja demokraattisia oikeuksia poljetaan, ja mielestäni taloudellisesti ja saloudellisesti tällaista ei voida Euroopassa tehdä. Sitten digitalisointi. Meillähän on paljon epävarmuutta kuluttajien keskuudessa siitä, rikkovatko he tekijänoikeuksia. Eli mitä pitäisi tehdä, jossa tässä asiassa saataisiin aikaan parempaa oikeusvarmuutta? Kiitos. Uh, thank you, Mr. Buddha. Kiitos sitten, Buddha. Doamna comisar, mulțumesc pentru faptul că v-ați făcut timp să veniți aici. Două întrebări scurte și... Kiitos komission jäsen siitä, että tulitte paikalle. Muutama kysymys de poziție vis-a-vis -vis de Mit, ö, suhteessa mm, maksukyvyttömyyteen, jos ei ole, kun on kyse juristen henkilöiden maksukyvyttömyydestä. Nämä voivat myös voi se tilanne, että eivät pysty selviytymään maksuistaan. Kyllä tämänkin pitäisi saada hyvät juridiset puitteet sitten kun tilanne tällä hetkellä on, niin vallitsee epätasa-arvo. Tot oarecum de prima vis-a-vis de ceea ce înseamnă... Oikeushenkilö ja yritysten välillä vallitsee epätasapaino. Mitä tapahtuu, kun puhutaan pankkien niin sanotusta diktatuurista, jossa pankin asiakkaat ovat usein uhreina? Hyvin usein käy niin, että eivät pysty pysty maksamaan lainoja pankille, koska korot ovat nousseet niin huikeiksi. Joskus ne tuplaantuvat. Sanon näin, koska Romaniassa tällä hetkellä käydään keskustelua nimenomaan näistä luotoista, jotka on otettu Sveitsin frangeissa. Korot ovat kaksinkertaistuneet ja ihmiset eivät yksinkertaisesti selviydy enää lainan takaisinmaksusta. Mitä komissio voi tai aikoo tehdä tähän, tässä tilanteessa? Onko teillä jokin ranskalainen malli mielessä tai jonkinlainen jo toinen juridinen ratkaisu? Kiitos, te Ferrara. Ente, buonasera. Kiitoksia, puheenjohtaja, komission jäsen. Uusi komissio on tehnyt politiikan epäjatkuvuudesta voimavaransa ja komissio on päättänyt vetää pois ehdotuksia. Meidän täytyy varmistaa se, että kaikki toimielimet keskittyvät sen toteuttamiseen, mikä on todella tärkeää. Italiassa esimerkiksi on tehty poliittisia sitoumuksia poisvetämisen osalta, esimerkiksi mitä tulee direktiivin, joka liittyy äitiysvapaaseen. Neuvostossa asia on nyt jäänyt jumiin ja tätä ei voida hyväksyä. Meidän täytyy suojella naispuolisia työntekijöitä heidän lapsiaan. Meidän täytyy varmistaa se, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan samalla tavalla ja haluaisin kysyä, mitä mieltä komissio on siitä, että päästään eteenpäin tästä tilanteesta? Millaisia tietoja meille voidaan antaa direktiivihdotuksesta, joka ehkä korvataan tällä uudella sitten neuvostossa? Kiitos. Uh, the last question will be... Ja lopuksi vielä Josier. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos rouva komission jäsen, että tulitte tänne tänä päivänä käymään vähän keskustelua vaiht- keskusteluvaihtoa. Muutama kysymys nopeasti. Ensimmäinen liittyy... Proposition allait être... Kun puhutaan myynnistä, täytyy tehdä uuden ehdotuksen. Minä kysynkin teiltä, mikä tulee olemaan tämän uuden ehdotuksen filosofia? jäädäänkö tähän 29. järjestelmään vai pyritäänkö parempaan harmonisointiin maksimaalisesti tai milloin minimaalisesti, mutta mikä tulee olemaan tämän uuden ehdotuksen filosofia. Toisekseen minä olen huomiotani kiinnitti se, mitä sanoitte AV sisältöohjelmien levittämisestä Euroopan laajuisesti. Kun päästään käsiksi tähän sisältöön, ei ehkä sen ei pitäisi olla mikään este ainakaan omassa maassa, mutta annetaanko vain eurooppalaisia lupia, mutta vaarantaako se nyt kaikkien näiden ohjelman levittäjien tilannetta, jotka toimivat koko alueella? Tässä on kyse esimerkiksi kielellisistä ongelmista, jos levitetään ohjelma esimerkiksi koko Euroopan alueella, niin missä määrin te olette pystyneet arvioimaan vaikutusta jatkossa? Te hyvin nopeasti hahmottelitte tämän näiden ohjelman levittäjien luotettavu- toimivuutta ja mihin kuluttajat pääsevät näissä, mikä on kuluttajien pääsy näihin OAV-ohjelmiin, niiden sisältöihin jos oikein ymmärsin, niin te tuette sitä ehdotusta, että johtokunnissa valitsee pariteetti, filosofia, se on ihan hyvä asia, mutta kun on kyse naisten oikeuksista, niin silloin pitää ottaa huomioon myös äitiyslomat, se on keskeistä. Pitää ajatella myös naisen asemaa talouselämässä. Olen erittäin, olisin erittäin iloinen, jos voisitte vähän kertoa enemmän tästä ehdotuksesta. Thank you very much for the questions. However... Kiitoksia. Pyytäisin nyt, että komission jäsen aikataulusta johtuen vastaisi ainoastaan niihin kysymyksiin, jotka liittyvät tämän valiokunnan toimintaan. Ja kaksi kysymystä ainakin olivat sellaisia, että ne eivät kuulu meille, ikävä kyllä. Eli komission jäsen, olkaa hyvä. Eh, Já to udělám česky, protože jsem v češtině rychlejší. Víme, že jsme pod tlakem času. Minä vastaan tsekin kielellä, voin puhua selkeämmin ja nopeammin. Joten tässä toivottavasti voimme säästää aikaa. Mitä tulee äitiyslomiin, eh, en siihen nyt voi vastata ehkä niin tyhjentävästi, mutta todellakin toivottavasti meillä olisi kuuden kuukauden aika, jotta jäsenvaltiot voivat vastata siinä aikana, muuttavatko ne kantaansa. Mitä tulee näihin yhteisiin myynteihin, Euroopassa meidän täytyy ajatella kuluttajamarkkinoita. Meillä on ryh, konsultatiivinen, meillä on ryhmä, joka on tekemässä konsultointityötä, ottaen selvää tästä tilanteesta ja pyrkii harmonisoimaan jotta, siihen asti, jotta päätäis, päästäisiin todella tähän 29. järjestelmään. Mutta nämä ovat keskeisiä lainsäädännöllisiä ongelmia koko Euroopassa, joita olemme yhteismyyntifilosofia. Mitä tulee sitten näihin digitaalisopimuksiin, niin se tullaan viemään loppuun tammikuun loppuun mennessä. Mitä tulee sitten tasapainoon vapauden ja oikeuden välillä? se todellakin kuuluu LIBE-valiokunnan toimivaltuuksinkin enemmän, mutta me tulemme kokoontumaan yhdessä, jotta voitaisiin puhua enemmän turvallisuudesta ja siellä pitää ajatella, mikä on yhteinen tehtävä vast- tästä vastuussa olevalla komission jäsenellä, eli oikeuskysymyksiin liittyvällä komission jäsenellä. Meidän pitää ajatella myös henkilötietosuojaa. Meidän täytyy ajatella myös yleensä henkilöiden turvallisuutta ja suojamme e, emme saa reagoida nyt liian rajusti suhteessa äskettäisiin tapahtumiin. Meidän täytyy kuitenkin e, ottaa jotakin askelia oikeaan suuntaan. Mitä tulee sitten tekijänoikeuksiin, ne eivät kuulu minun toimivaltuuksiin, joten en e, lähde nyt tähän, vaan siirryn tähän Single Member Company kysymykseen. Olemme tällä hetkellä konsultointivaiheessa ennen kuin voimme ottaa lopullisen kannan, mutta vielä kerran haluamme hyvän tasapainon ja jotta ei syntyisi mitään väärinkäytöksiä tämän yhteisen yritysmallin hyödyntämisessä, käyttämisessä. Mitä tulee muihin kysymyksiin, me tulemme todella tutkimaan mahdollisuutta siihen, mikä liittyy juridisiin henkilöihin ja, jos voidaan sanoa näin, viranomaisten diktatuuriin. Tässä puhuttiin pankkitilanteista ja lainavelka, velan takaisinmaksusta, mutta meidän täytyy tietää, mitä lisämahdollisuuksia voidaan antaa näille juridisille henkilöille, jotta he voivat selvitä näistä maksu, takaisinmaksuvaikeuksista, jotka ylittävät joskus jäsenvaltioidenkin rajat. Ja näin ollen äh, nyt tässä vaiheessa kiitän teitä kaikkia ja pyydän anteeksi niiden edessä, jotka eivät ole ehkä saaneet äh, vastausta kysymyksiin tai voineet esittää kysymyksiä, mutta joitakin, joihinkin kysymyksiin voinen vastata kirjallisesti jatkossa. Haluaisin kiittää komission näistä siitä, että hän tuli paikalle. Tämä varmaan ei ollut viimeinen kerta, kun näemme toisemme. Ja odottelen jo sitten innolla jatkuvaa vuoropuhelua teidän kanssanne. Kiitos. Ladies and gentlemen, may we continue? No niin, sitten jatkamme kokousta. Toivotan tervetulleeksi Euroopan komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Timmermansin. Kuten tiedätte, hän vastaa paremmasta sääntelystä toimielinten välisistä suhteista, EUn perusoikeuskirjasta. Nämä ovat asioita, joiden tiimoilta hyvin pitkälti käsittelemme samoja asioita. Tässä valiokunnassa ainakin nyt tulee parempaan sääntelyyn, lainsäädännön yksinkertaistamiseen, soveltamiseen ja valvontaan, erityisesti kun valitaan oikeusperusta ja katsotaan, että noudatetaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita ja myöskin tulkitaan ja sovelletaan kansainvälistä oikeutta niiltä osin, kuin se vaikuttaa Euroopan unioniin. Ja tietysti on myöskin prosessilainsäädäntö ja säädökset, jotka liittyvät hallinnollisiin ja oikeudelliseen yhteistyöhön yksityisoikeudellisissa kysymyksissä. Yhteinen etumme on se, että uudistetaan vuoden 2003 toimielinten välistä sopimusta, joka liittyy parempaan lainsäädäntöön – Tämä valiokunta käsittelee näitä asioita, esimerkiksi delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä ja muita oikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät tähän. Olemme nyt hiukan aikataulusta myöhässä, eli annan välittömästi puheenvuoron komission ensimmäiselle varapuheenjohtajalle Timmermansille, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun nyt olemme myöhässä, niin ehdotan, että siirrymme välittömästi kysymyksiin ilman mitään pidempää alustusta minun puoleltani. Now this is an, an original solution. No, se oli aika omaperäinen ehdotus. Ja Köstöv ilmeisesti haluaa nyt ensimmäisen kerran käyttää puheenvuoron. Mr. Kester, please. Ja ich äh, möchte gerne zwei... Niin, kaksi aihealuetta. Ensinnäkin eurooppalainen säätiöoikeus. Sehän on aihe, josta oikeudellisten asioiden valiokunnassa on keskusteltu pitkään, ja meillä on myöskin parlamentin päätöksiä tästä aiheesta. Ja nyt olemme pettyneet siihen, että komissio nyt ajat, on päättänyt vetää pois tämän ehdotuksen liittyen säätiöoikeuteen. Ja esittelijänä olin laatinut asiasta kirjeen, jossa olin pyytänyt, että tarkistettaisiin, että eurooppalainen säätiöoikeus otettaisiin jälleen esityslistalle. Tässä on nyt pari asiaa, pari aspektia, joista pitää vielä keskustella, kun eri, esimerkiksi katsotaan emoyhtiön ja tytäryhtäjien toimia. Tämä täytyy nyt selittää ja selvittää. Näiden täytyy sijaita samassa maassa. Ja sitten toinen kysymys, eli kuinka pitkälti komissio voisi tarkistaa kysymykset, jotka liittyvät säätiöoikeuteen. No, sitten toinen asia, se liittyy ehkä varapuheenjohtajan asemaan erityisesti eli menettelyt TTIP-neuvotteluiden suhteen. Tästähän on nyt lausunto Saksasta, joka aikaisemmin toimi perustuslakituomioistuimessa, ja hän sanoi, että, että tämä suunniteltu investointien suoja ei ole ainoastaan Saksan perustuslain vastaista, vaan myöskin EU-oikeuden vastaista. Ja tässä on myöskin rikottu kansan oikeutta vastaan. Ja hän katsoo, että tällainen TTIP-sopimus näiden sääntöjen pohjalta ei voisi esimerkiksi tulla käsiteltäväksi EU-tuomioistuimeen. Ennen kuin sopimus astuu voimaan, niin ehkä pitäisi pyytää lausunto EU-tuomioistuimelta tästä asiasta. Kaufmann. Sitten Kaufmann. Ja, vielen Dank und... Kiitoksia ja tervetuloa komission varapuheenjohtaja. Yksi kysymys, eli seura vaikutusten arviointi. Te puhuitte, että tätä tehtäisiin, kun katsotaan näitä sääntelykysymyksiä, ja haluaisin nyt kysyä, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa. Ja riippumattomuus tämän valiokunnan osalta voidaan varmistaa, vaikutusten arvioiden yhteydessä. Kuulemisessa olimme jo keskustelleet tästä aiheesta ja siellähän te jo viittasitte siihen, että Euroopan parlamentti on ponnistellut, jotta se voisi tehdä omia vaikutusten arviointeja, mutta neuvostossa ei ole tapahtunut tässä suhteessa mitään. Ja te haluatte nyt ottaa tämän etysistalle neuvoston suhteen, keskustella neuvoston kanssa tästä. Ja haluaisin kysyä, onko näitä keskustelua jo aloitettu vai ollaanko vielä alkuvaiheessa tai onko teillä jotain muuta, josta haluaisitte meille kertoa? Kiitos. On, um, thank you very much for your question. Kiitos kysymyksistänne. Ensinnäkin säätiöitä käsittelevä lainsäädäntö. Tapaushan on varsin yksinkertainen. Tarvitaan neuvostossa yksimielisyys, jotta ehdotus hyväksytään yksimielisyyttä neuvostossa ei saada. Teimmepä mitä tahansa. Kun tämä nyt on kerta tilanne, niin komissio haluaa edetä pragmaattisesti, eikä tehdä ehdotusta, josta ei koskaan päästä päätökseen neuvostossa. Jos merkit olisivat toisenlaiset tai jos tarvittaisiin määräenemmistö, niin tilanne olisi toinen. Nyt kuitenkin on selkeää, että Useammat jäsenvaltiot, ei vain yksi, ei koskaan hyväksy tätä ehdotusta. Pragmaattisista syistä komissio on päättänyt vetää ehdotuksen pois. No sitten sijoittajasuoja, ISDS. Kun kuuntelen teitä tarkkaan, niin näyttää siltä, että kuulostaisi siltä, että tämä olisi jotakin uutta ja mullistavaa. Tusinan verran, jolle enemmänkin tällaisia määräyksiä on jo olemassa kauppasopimuksessa. Mainitsitte lakimiehen, jos hän olisi oikeassa, niin noittain tapauksia lainsäädännön rikkomuksesta olisi käsittelyssä ja ei tämä olisi mikään kestävä tilanne. Näin ollen me olemme kaukana siitä, mitä me haluaisimme tällaiselta järjestelyltä. Minun henkilökohtainen sitoutumiseni niin on aivan selkeä. Minä en sano kyllä sijoittajan suojalle silloin, kun kyse on ehdotuksesta, jota ei ota huomioon Euroopan kansalaisten etua, kulttuurin poikkeuksen etua ja sitä, miten meidän oikeusjärjestelmä Euroopassa toimii, eikä suojaa kulttuuriperintöämme ja ero, erojamme. Kaikki täytyy neuvotteluissa suojata asianmukaisesti. Meidän on oltava eurooppalaisina vahvoja amerikkalainen luonteenlaatu on sellainen, että se mikä on hyvä amerikkalaisille nähdään hyvänä myös koko muulle maailmalle. Jos kaikista tulisi amerikkalaisia, niin tilanne olisi hyvä, olisimme onnellisia. Tämä on heidän ajattelutapansa, mutta monissa aspekteissa meillä on erilaisia prioriteetteja ja arvoja. Nämä, näitä eroja tulee kunnioittaa myös TTIP-neuvotteluissa ja sopimuksessa ja myös sijoittajasuojassa. Jos me emme pääse näistä eroista yksimielisyyteen, niin sopimusta ei tule. Mutta jos sanotaan lähtökohtaisesti, että tällainen järjestelmä olisi perustamissopimusten vastainen tai joka, jopa perustuslakien vastainen, on aika lailla omituinen väittämä. Jos katsotaan, kuinka paljon tällaisia järjestelyjä on jäsenvaltioiden kauppasopimuksiin kirjattu kolmansien maiden kanssa. No sitten vaikutusarvio komitea. Me teemme vaikutusarvioita lähtökohtaisesti alkuvaiheissa, mutta emme tee vaikutusarvioita sitten, kun ehdotus on saatu lainsäädännön tasolle. Emme tee vaikutusarviota ikään kuin lopputuotteesta. Se on perustavanlaatuinen ongelma. Joskus komissio ehdottaa ikään kuin hevosta ja sitten parlamentin ja neuvoston käsittelyn jälkeen lopputuloksena onkin kameli lainsäädännön luonne voi olla aivan toinen kuin mistä alun perin lähdettiin liikkeelle ja minkä pohjalta vaikutuksia arvioitiin. Sen takia oma kantani aina on ollut, että jos haluamme tietää jonkun päätöksemme vaikutukset toden teolla, niin täytyy tehdä vaikutusarvio lopputuotteestakin. Tähän tarvitaan kovasti parlamenttiin ja neuvoston mukanaoloa. Parlamentti on ryhtynyt lukuisiin toimiin, jotta se voi tehdä enemmän vaikutusarvioita. Neuvosto puolestaan ei ole vielä tästä sopinut. Minä olen hyvin selkeästi tuonut esille tämän kantani yleisten asian neuvostossa. Jatkossakin toimin näin, keskustelen neuvoston kanssa aiheesta ja minusta tämän tulisi olla keskeinen osa neuvottelujamme, kun puhumme toimielinten välistä sopimuksesta ja paremmasta lainsäädännöstä. Tämä on hyvin tärkeää. Olen myös todennut, että ihannetilanteessa vaikutusarvio olisi sellainen, jonka toteuttaisimme yhteisesti kolmen toimielimen kesken. Jos yhteisestä vaikutusarviosta päästäisiin sopimukseen, niin olisi logiikan mukaista luoda tällainen aivan riippumaton vaikutusarvioyksikkö. Mutta niin kauan kuin sellaista ei ole, niin komissiossa on oma elimensä, joka näitä tekee mutta vaadin kyllä sitä, että riippumattomuus on laajempaa niin, että nimitetään henkilöitä tähän elimeen, joilla on vahva näyttö siitä, että he ovat riippumattomia, eivätkä ole poliittisten vaikutuspiirien vaikutettavissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra varapuheenjohtaja, ensinnäkin tervetuloa tänne valiokuntaan. On hienoa, että olette tänään paikalle keskustelemassa kanssamme. Kaksi huomiota Ensinnäkin komission työohjelma. Tästähän keskusteltiin viime viikolla. Ikävä kyllä parlamentti ei hyväksynyt tästä asiasta mitään päätöslausumaa, mutta henkilökohtaisesti ryhmän nimissä sanoisin, että me olemme erittäin tyytyväisiä, kun luimme, luimme mitä olette ehdottaneet työohjelmassa. Eli toivottavasti myöskin nyt saatte aikaan sen, mitä lupasitte kuulemisessa. Keskitytte keskeisiin asioihin ja nyt, nyt kuuntelen teitä, kun sanotte, että teillä on pragmaattinen lähestymistapa. No sitten, jos neuvostossa ei saada aikaan enemmistöä ehdotukselle, niin sitten tämä teidän ehdotuksen on ihan oikeanlainen. Ja haluan teitä ehdottomasti tukea. Sitten parempi lainsäädäntö. Se on tietysti ydin asia parlamentille ollut jo vuosikausia. Ja nimenomaan tässä valiokunnassa olemme käsitelleet mietintöjä. Kollegamme esimerkiksi tässä vieressä on hoitanut saman näitä mietintöjä. Ja parlamentti on aina vaatinut, että meillä on riippumaton valvontaneuvosto, josta Kaufmankin puhui. Ja komission ja neuvoston kanssa on huomattu, että siellä on paljon vastarintaa. Ja haluaisin todellakin kannustaa teitä ja voin taata teille, että teillä on edelleen tukemme. Me tarvitsemme riippumattoman valvontaelimen, joka heti alussa ja myöskin lopussa katsoo näitä lainsäädäntöehdotuksia kriittisesti. Me odottelemme tätä nyt innolla ja kysyisin, mitä, te, mitä teillä on muuta vielä suunnitteilla, jotta voitte parantaa lainsäädännön laatua. Meillä on tämä one in, one out sääntö. Ja tähän liittyen vielä yksi kysymys. Olen lukenut, että Bayerin entinen pääministeri Edmund Stoiber myöskin on nyt saanut teiltä vastuun erityisedustajana. Hänhän tulee tänne valiokuntaan huomenna aamulla ja voin itse esittää hänelle kysymyksen huomenna, mutta teillä on varmaan käsitys siitä, millainen tehtävä hänellä tulee olemaan. Ja voisitteko kertoa vähän tästä? Olisin siitä kiitollinen. Kiitos. Ant. Sitten Guteland. Uh, thank you, Mr. President, and uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Timmermans, että olette vieraanamme. Arvostamme kovasti käyntiänne. On hyvä, että käymme tätä keskustelua. Tiedän, että minun ei tarvitse teille korostaa Euroopan merkitystä. Tiedätte tämän aivan varmasti. 26 miljoonaa eurooppalaista on työttömänä ja lähestulkoon 6 miljoonaa heistä on nuorina. Miljoonat elävät köyhyysrajalla ja vaarassa syrjäytyä. Samanaikaisesti eriarvoisuus, sosiaalisen polkumyynnin vaarat ja epävarmat työsuhteet ovat lisääntymään päin. Me olemme hyvin vaikeassa tilanteessa unionissamme. Ja näin ollen katson, että meillä on käsissämme aikapommi. Tämä vahvistaa tiettyjä poliittisia liikkeitä, jotka suhtautuvat asioihin hyvin kriittisesti. Sen takia onkin hyvin tärkeää, mitä komissio tekee ja mitä unioni tekee omassa reaktioissaan. Minusta teillä on oikein hyvä agenda. Hieman kyllä pelkään komissiota, kun huomioimme lainsäädännön tasapainon jatkossa – hallinnollista taakkaa, byrokratiaa pyritään kovasti vähentämään. Tarkoitus totta kai on hyvä niin, että olemme tietoisia siitä, että lainsäädännössä ei mennä liian yksityiskohtaisesti säätelemään asioita silloin, kun jäsenvaltiot ja ihmiset katsovat, että tässä mennään liiallisuuksiin. Mielessäni on myös pelko siitä, että jos liikaa pyritään vähentämään kustannuksia, eikä niinkään pidetä kirkkaana mielessä tavoitteita niin, että taistelemme köyhyyttä, työttömyyttä vastaan, syrjäytymistä vastaan, niin että pidämme esille myös vihreitä arvoja ja ilmastoagendaa. Sitten katsoisin, että päädytään varsin epävarmaan tasapainoon. Haluaisin tietää, mikä on teidän pyrkimyksenne ja miten te aiotte tätä vaakaa painottaa niin, että byrokratian leikkaaminen ei muodostu esteeksi sille hyvin tärkeälle työlle, jota me teemme oikeudenmukaisen kilpailun, työntekijöiden oikeuksien, tasa-arvon ja työllisyyden hyväksi. Kiitos. Uh, thank you, Mr. De Grandes. Kiitos sitten De Grandes. Sí, muchas gracias, bienvenido. Kiitos paljon, tervetuloa varapuheenjohtaja. Te haluatte olla suuri ajattelija tässä Junckerin komissiossa ja minä olen erittäin iloinen ja tuen siitä nämä, nämä ajatukset, joita te toitte esille, miten te haluatte saada vähemmän, mutta parempaa lainsäädäntöä se on ihan hyvä, kun meillä on tämmöisiä vuosittaisia lainsäädäntöhankkeita, mutta te sanoitte myös, että haluatte kunnioittaa subsidiariteettia, joka on inspiroinut meitä aina tämä periaate. Me haluamme säätää, mutta haluamme myös antaa jäsenvaltioille lainsäädäntöä, koska tämä on ihan täydellistä kaikki tähän asti, mutta mutta ettekö te voisi ajatella, että tässä voisi olla ongelma, e, joka nähtiin viime viikolla Strasbourgissa? säätää vähemmän tässä kamarissa. Jos meillä olisi vähemmän lainsäädäntöä, niin silloin se toisi enemmän parlamentin toisen tehtävän esille, eli valvoa toimeenpanevan toimielimen töitä. Tässäkin piilee yksi riski, ja se on ihan väistämätön riski. Euroedustajat, jos he vain valvovat komission työtä, ei ehkä ihan oikealla tavalla ja, ja myös valvovat myös eri siis omien hallitustensa välillä komission työtä, niin ei sekään ole hyvä. Te olette paljon parempi asiantuntija sanomaan tästä. Te olette eh, ehkä parempi juristi. Voi sanoa, että ehkä te voitte paremmin sanoa tästä jotakin me, mutta minulla on nyt tässä yksi ajatusrakennelma. Pariisin attentaatin jälkeen kaikki olemme todenneet, että me, mitä me varmasti jo tiesimme. Mehän olemme eläneet sen jo Espanjassa jossakin muoto, mutta terrorismi on maailmanlaajuista toimintaa. Kyllä, se liittyy kiinteästi immigraatiomaahanmuuttoon, Schengeniin. Se liittyy paljon niihin päätöksiin, joita on tehty, jotka turvaavat ja säilyttävät vapauden, mutta myös turvaavat meidän muita arvojamme, jotka liittyvät kiinteästi turvallisuuteen on kyse myös kansalaisista, on kyse sivilisaatiosta, on kyse kansalaisista, jotka asetamme etusijalle. Kyllähän me olemme ihan oikeassa, koska vapaus on ihan tär- tärkeintä, mutta turvallisuuden turvaaminen on tärkeintä. Mutta äh, nyt äh, on kyse lupauksista tälle vuodelle, mutta ei ole välttämätöntä ehkä muuttaa mitään painopistealueita, tai ehkä ne voidaan sisältää siihen suuren kysymykseen, joka on muuttoliikeen ja myös vapauteen ja turvallisuuteen, kun taistellaan myös terrorismia vastaan. Kiitos paljon, hyvä varapuheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Paremmasta sääntelystä ja se, miten se liittyy sitten Stoiberin työhön. Ja tekin esititte tämän kysymyksen, eli millä tavalla voidaan vähentää byrokratiaa ilman, että ei tingitä muista tavoitteista, joita EUlla on. Sanotaan, että pitää leikata byrokratiaa, mutta ei kuitenkaan, että olisi vähemmän sosiaali- tai ympäristösuojaa. Mutta se on kuitenkin esitetty tällä tavalla. Kun aloitin työni, aina kun puhun byrokratiasta, erityisesti omassa poliittisessa puolueessa, niin, niin ihmiset sanovat, niin te haluatte siis vähentää ympäristön suojaa ja poistaa sosiaaliturvan. Se ei ole nyt mikään toimiva ratkaisu, se on ihan varma. Jos nyt katsotaan viimeistä 20 vuotta Euroopan integroinnissa, mistä eniten tukea tuli? PK-yrityksistä. Siellä on yritetty, että heidän etujaan ajettiin EU-ssa – ja jos katsotaan viimeistä viittä vuotta, missä, mistä lähes kaikki tuki on menetetty pk-yrityksistä. Ja tavoitteeni on saada heidät takaisin. Heidät pitää saada takaisin Eurooppaan, koska jos voidaan vähentää niiden taakkaa, niin silloin ne palkkaavat enemmän ihmisiä. Jos voidaan keventää pk-yritysten taakkaa, niin silloin ne voivat käydä enemmän liiketoimintaa ja käyttää vähemmän aikaa kaavakkeiden täyttämiseen. Ja jos on näin, niin silloin yhä useammat voivat käydä töissä. Ja töissäkäynti on ihmisarvoista, ja haluan, että nämä 26 miljoonaa, joista puhuitte, pystyvät tekemään omat valintansa ja saavat takaisin ihmisarvoa, joka kuuluu kaikille eurooppalaisille. Ja on skandaali, että joissain jäsenvaltioissa yli puolet alle 25-vuotiaissa on työttömänä ja tuntavat jäänänsä syrjäytyneiksi. Monet ihmiset joutuvat luopumaan kodeistaan ja menemään asumaan vanhempiensa luoksi. Tämä on nyt pahin talouskriisi 30-luvun jälkeen ja nyt tästä on tulossa sosiaalinen kriisi monissa jäsenvaltioissa. Ja tämä sitten lisää ääri oikeistojen suosiota ja ihmiset joutuvat taistelemaan toisiaan vastaan. Ja tässä tulee nyt esille taas tämä eurooppalainen demoni, eli katsotaan ketä voisi syyttää. Kasvun ja työpaikkojen luominen on myöskin ääriainesten torjumista. Minä uskon tähän. Ja byrokratian vähentäminen ja työpaikkojen luominen on myöskin ääriilmiöiden torjumista. Se kuulostaa tekniseltä, mutta se liittyy siihen, millä tavalla yhteiskuntamme toimii. Jos Euroopan investointipankki sanoo, että Junckerin suunnitelma voi toimia, ja myöskin nämä vaikutukset saattavat olla jopa suuremmat, ja että voitte luoda kasvua ja työpaikkoja vähentämällä byrokratiaa, niin se on minulle tärkeä viesti. Eikä pidä langeta siihen ansaan, että tällä varjolla heikennetään ympäristösuojaa tai sosiaaliturvaa. On kyllä hämmästyttävää, että neuvosto ei saa aikaan sopimusta, jotta meillä olisi yksi ALV kaavake koko unionille. Jos on PK-yritys ja käy liiketoimintaa kolmessa neljässä maassa, niin joka kerta pitää täyttää kolme neljä eri kaavaketta. Tämä on hallinnollinen taakka, joka voitaisiin poistaa, jos olisimme enemmän sitoutuneita tähän tavoitteeseen, mutta ongelma on neuvostossa. Eli auttakaa te minua neuvoston suhteen tässä asiassa. En voi nyt uskoa sitä, että siellä ei pystytä sopimaan edes tällaisesta kaavakkeesta, koko EUn alueelle. Eli haluan, että Stoiber auttaa meitä tällaisten asioiden suhteen. Sitten toisiasuusperiaate uudet prioriteetit. Britannian ensimmäinen pääministeri sanoi, kun häneltä kysyttiin, mitkä ovat prioriteettinne, niin Macmillan sanoi, tapahtumat. Poika hyvä, tapahtumat. Eli voi laatia vuosiohjelman komissiolle, mutta jos sitten tapahtuu jotain ja Euroopan pitää reagoida haasteeseen ja vaaraan, niin sitten Euroopan täytyy niin tehdä. Ja jos nyt nähdään, että meidän pitää löytää vastauksia uhkiin, joita on nyt nähty Pariisissa, eli uhka itse yhteiskuntaamme vastaan, se ei ollut mikään sattumanvarainen terrorisku, vaan se oli tietoinen pyrkimys hyökätä perusarvoja vastaan Euroopassa. Eli Euroopan on nyt reagoitava. Ja komissio tekee tästä prioriteetin. Ei kukaan nyt mennä sanomaan, että sori, mutta ei tämä ole osa komission työohjelmaa, että palataan asiaan ensi vuonna. Ei tietenkään. Eli olen täysin samaa mieltä siitä, että jos meidän pitää tehdä jotain kirjallisesti, niin sitten me sen teemme. Ja komissio on sitoutunut siihen, että se valmistelee neuvoston kokousta helmikuussa tästä asiasta – koska valtaosahan näistä asioista kuuluu jäsenvaltioille, ja minä missään nimessä en halua komission varapuheenjohtajana lähteä keskustelemaan kysymyksistä terrorismin torjunnassa. Ei kukaan halua, että tässä ruvetaan käymään reviirisotaa. Kansalaiset haluavat meiltä vastauksia, ja komissio tukee jäsenvaltioita kaikilla tavoin, jotta voimme menestyksekkäästi vastata näihin haasteisiin. Ja vielä yksi asia. Ainoa tapa, jolla EU voi toimia, on se, että noudatetaan ja kunnioitetaan oikeusvaltioperiaatetta kaikissa jäsenvaltioissa. Eli oikeusvaltioperiaate on eurooppalaisen yhteistyön ytimessä. Eurooppa-oikeudessa tarvitaan esimerkiksi ilmaisunvapautta. Jos sananvapaus poistetaan, niin sitten palataan aikaan ennen Ranskan vallankumousta, ja tällaistähän Eurooppa ei tarvitse ainakaan 70 vuotta Auschwitzin jälkeen. Mutta jos haluamme, että menneisyys ei toistu, niin meidän täytyy tehdä kaikkemme varmistaaksemme, että kaikki vähemmistöt saavat suojaa Euroopassa. Se, mikä minut saa viettämään unettomia öitä, on se, että Britanniassa ja Ranskassa valtaosa juutalaisista on jo todennut, tutkimuksessa, että he eivät tiedä, onko heille tulevaisuutta Euroopassa. Tällaista ei voida hyväksyä, ja jos tämä jatkuu, niin sitten voimme vuosikausia puhua paremmasta sääntelystä EU:ssa, mutta se tulee kärsimään hyvin paljon. Nämä ovat prioriteettimme uudet prioriteetit, ja meidän täytyy niihin tarttua, ja voitte luottaa siihen, että komissio on kyllä tilanteen tasalla. Thank you, Mr. Karim. Kiitos sitten Karim. Thank you, Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja, ajoin heti alusta lähtien ehdottaa, että säästettäisiin vielä enemmän aikaa ja mennään suoraan teidän vastauksiin. Ne tiedän, että sitoumuksenne parlamentin suuntaan on tullut esille jo nimiämispäivästä lähtien. Monet parlamentin jäsenet kovasti arvostavat sitä vakavuutta, joilla käytte vuoropuhelua parlamentin kanssa. Tälle pohjautuen haluaisin edetä siitä, mitä totesitte PK-yrityksestä. Muutama päivä sitten tarjosin teille mahdollisuuden antaa meille yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä jotte tulevan vuoden aikana tehdä PK-yritysten puolesta. Ei tarvitse lähteä toistamaan sitä hienoa tapaa, jolla totesitte, että PK-yritykset ovat no, taloutemme selkäranka ja paljon enemmänkin. Haluan tarjota teille uudemman kerran tämän tilaisuuden Äh, tuoda esille näkemyksenne ja toivon, että tartutte tilaisuuteen. Toiseksi älykkään sääntelyn agenda ja esittelijän kanssa tässä valiokunnassa olimme erityisen tyytyväisiä siitä, että meidän tekemämme työ on pitkälti ollut sen arvoista, että se on mukana myös työohjelmassanne. Myös kansallisilla parlamenteilla on totta kai oma roolinsa. Olen pannut merkille myös sen hyvin rakentavan tavan, jolla olette todennut, että jos tarpeen, niin komission virkamiehet käyvät kansallisissa parlamenteissa ja antavat lisäselityksiä, jotta työ etenee. Tässä kolikossa on myös toinen puoli. Jälleen kerran siteran teitä. Käy aika usein, aivan liian usein, että me lähetämme hevosen kansallisiin parlamentteihin, jotkut sen siitä kieltäytyvät ja jotkut lähettävät sitten meille kamelin ja toteavat, että sellaisenhan te meille lähetitte, eikä näin ollut. EU-lainsäädäntöä sovelletaan kovin eri tavoin eri maissa. Mitä aiotte tehdä tälle kysymykselle? Kiitos. Kiitos, Zviefka. Kiitos, ten Zviefka. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że odnośnie konia i wielbłąda to chodziło... Kiitos paljon Haluan palata tähän hevoseen ja kameliin, jos sopii. Minä sanoisin pikemminkin, että ehdotetaan esimerkiksi aluksi, että ikään kuin hevosena tämä asia. Ja sitten sanotaan, että parlamentin ja neuvoston tekemä yhteistyö on synnyttänyt kameliin. Onko tämä nyt ihan oikein? Onko tämä nyt joku epämuodostunut eläin vai miten nyt jäsenvaltiot hahmottavat tämmöisen kaksi muotoisen asian? Palatakseni ihan nyt asiallisesti tilanteeseen ja sen tarkasteluun. Jos ymmärsin oikein, niin ihanen ratkaisu teille olisi sellainen riippumaton avoin toimielin, jo, jonka muodostaisivat asiantuntijat, jotka eivät mitenkään ole kytköksissä meihin, eivät ole meistä riippuvaisia, ja näin he voisivat tutkia asiakirjoiten asiakirjan vaikutuksia ja jo, jo heti neuvottelujen alkuvaiheesta lähtien parlamentin ja neuvoston välillä. Nämä asiakirjathan jatkossa tulevat käsitellyiksi, äänestetyiksi ja muodostavat yhteisön tai EUn oikeuden. Minkä takia äh, tämä ei ole mahdollista ilman neuvoston suostumusta? Eikö voitaisi mennä vähän pidemmälle, hypätä aimo askel eteenpäin, jos se synnyttää neuvostolle ongelman, niin ehkä sitten yhdessä ennen äänestystä, ennen loppuäänestystä, mm, parlamentti voisi jo todella suorittaa tämän analyysin. Tämän myötä voisimme tehdä tämän vaikutusanalyysin, joka on siis äh, välttämätön. Tämän lisäksi on koko joukko muita kysymyksiä, erityisesti jäsenvaltioiden vastuu, kun äh, toteutetaan yhteisön oikeutta, miten sitä sovelletaan kansallisiin järjestelmiin, miten se siirretään kansallisiin järjestelmiin, miten sitä sovelletaan. Tiedämme, että tilanne ei ole mitenkään paras mahdollinen, on paljon ongelmia esimerkiksi aika, aikarajoituksia, miten noudatetaan tekstiä ihan kirjaimellisesti. Minusta tämä on aika käsittämätöntä. Esimerkiksi joku voi sanoa oman maansa nimisiä neuvostossa, tämä teksti pitää hyväksyä selvä. Sen jälkeen sitä ei toteuteta, sitä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön, eikä sovelleta. Se on ihan käsittämätöntä. Toimintaohjelmassanne, komission toimintaohjelmassanne, itse oman alueen ohjelmassanne, oletteko te aikoneet luoda uusia työvälineitä, joiden avulla voidaan todella valvoa tehokkaasti tehokkaasti, miten lakitekstejä siirretään jäsenvaltioiden laki oikeusjärjestelmiin ja miten ne siellä toteutuvat käytännössä. EU, miten, mm, onko EU erilainen, mm, miten me hahmotamme EUn ja miten kansalaiset hahmottavat EUn? Onko teillä näkemystä siitä, vallitseeko tässä suuri ero? Mikä kansalaisia kiinnostaa? Heitä kiinnostaa erityisesti mahdollisuus äh, päästä tavoitteisiinsa, miettää niin mukavaa elämää, liikkua mukavasti, vapaasti EUn e jäsenvaltiosta toiseen ja että perusoikeuskirjaa noudatetaan hyvin. Nämä ovat hyvin kauniita määräyksiä, kauniita sanoja, lauseita, toivomuksia, mutta ihan konkreettisesti, mutta näillä ihmisillä on EUsta sta käsitys, joka muodostuu tiedotusvälineiden avulla, poliitikkojen avulla, poliitikkojen sanomisten välitykselle. Heille muotoutuu kuva EUsta, joka on kyllä aika negatiivinen, joka ilmenee myös näistä lainsäädännöllisistä kummallisuuksista vääristymistä, joita on hyväksytty täällä meidän toimielimissämme. Mitä hän EU vielä aikoo keksiä? Usein kansalaiset miettivät näin, mitä te olette tähän, tätä varten ennakoineet, suunnitelleet. Että eikö kaikkien pääosastojen pitäisi nyt tutkia näitä tekstejä, joita on jo hyväksytty, jotka, e, joissa ole ehkä ole mm, oikeastaan yhtään mitään mieltä. Ne ovat mukavia, mutta niillä ei ole, niissä ei ole mitään logiikkaa kansalaisten mm, mielestä. Ja kiitos etukäteen jo siitä, että te olette edenneet jo niinkin paljon lainsäädäntöohjelmassa – suunnitelmassa. Haluaisinkin tietää, ja aiotteko viiden vuoden aikana tehdä yhtä tiivistempoisesti työtä? Kiitoksia. Arvoisa varapuheenjohtaja, kaksi kysymystä. Ensinnäkin eurooppalaiset menettelyt. Vuonna 2013 Euroopan parlamentti pyysi, että komissio tekee ehdotuksen asetuksesta, joka liittyy EUn prosessilainsäädäntöön, jossa sitten luetellaan pääperiaatteet, jotka liittyvät hallinnolliseen toimintaan ja säännöt, jotka liittyvät hallinnollisten päätösten tekemiseen. Komissio sanoi, että tämä on tärkeä asia ja että se aikoi käydä läpi tämän tarkkaan ennen kuin se ryhtyisi muihin toimiin. No millaisia toimia komissio aikoo nyt käynnistää tässä suhteessa ja millaista edistystä on tapahtunut, kun on kehitetty näitä hallinnollisia sääntöjä Euroopassa? Ja toiseksi, Timmermans, tehän tiedätte, kuinka paljon lobbausta on EUn toimielimissä. Tätähän on kritisoitu paljon, lähinnä johtuen avoimuuden puutteesta päätöksenteossa. Saman aikaan toimielinten ja kansalaisjärjestöjen ja kaupan ja eri järjestöjen väliset suhteet ovat tärkeitä, jotta voidaan luoda hyvää politiikkaa. politiikka joka on hyvä demokratialle, yhtenäismarkkinoille. Eli toinen kysymykseni liittyy toimielinten väliseen sopimukseen koskien pakollista avoimuusrekisteriä. Tämähän on osa komission työohjelmaa tälle vuodelle, ja tämähän on nyt hyvä, koska tämä on korkea aika hyväksyä, mutta milloin voimme odottaa, että tällainen pakollinen rekisteri on todellisuutta? Thank you very much for your questions. And... Kiitos kysymyksistänne jälleen kerran. Te kysyitte minulta prioriteettia pk-yritysten osalta. Sanon saman vastauksen kuin viime viikoillakin. PK-yritykset itse ovat listanneet kymmenen ärsyttävää asiaa. Me haluamme komissiossa analysoida tämän listan, luettelon ja katsoa, missä määrin voimme tulla pk-yrityksiä vastaan. Jos nyt valitsen kolme tältä listalta, niin voi olla, että valitsenpa kolme väärää ärsytysaihetta. PK-yritykset siis ovat tämän luettelon itse tehneet ja vakuutan teille, että teen kaikkeni ja yritän auttaa pk-yrityksiä mahdollisimman monessa äh, hankauskohdassa. Mutta täytyy vielä käyttää jonkin verran aikaa analysoidaksemme sen, mikä on mahdollista. Mutta voitte luottaa siihen, että aihe saa kyllä jakamattoman huomioni. Aivan niin kuin sanoin, todella uskon, että Euroopan korjaaminen hyvin pitkälti auttaa myös siinä, että saamme työpaikkoja ihmisille ja varmistamme, että lihakauppias ja leipuri ja kaikki muutkin yrittäjät tulevat, tuntevat olonsa mukavammaksi ja näkevät, että me teemme työtä heidän etujensa eteen. Yksi ongelma, joka meillä kaikilla on yhteinen ongelma. Kosakissa törmäsin tähän samaan kysymykseen jälleen kerran. Me kaikki keskitymme kovasti uusiin asioihin, tulevaan, lisälainsäädäntöön. Me kaikki haluamme parantaa maailmaa osaltamme, mutta hyvin harvoin katsomme taaksepäin ja tarkistelemme sitä, mitä on tehty, toimiiko järjestelmä vielä, mitä kansalaiset tarvitsevat ja aivan erityisesti tällä alalla, kun kyse on Euroopan Euroopan unionin lainsäädännöstä, jota siirretään kansalliseen lainsäädäntöön ja parannellaan siinä vaiheessa. On jo korkea aika, että kysymme jäsenvaltioilta teidän avullanne, meidän avullamme sitä, että todella katsotaan, mitä on jo olemassa, minkälaista lainsäädäntöä on jäsenvaltioissa, voidaanko jotakin poistaa, yksinkertaista, muuttaa. Politiikassa akilleen kantapää on se, että pitkän aikavälin vastuu sen suhteen, mitä olemme toteuttaneet, ei ole niinkään prioriteettia tärkeällä asemalla. Kun katsomme EUn lainsäädäntöä useallakin alalla, niin vaikkapa yhteisessä maatalouspolitiikassa komission jäsen Hogan näyttää esimerkkiä omilla päätöksillään ja toiminnallaan. Voi olla muitakin aloja, joissa voidaan keskustella jäsenvaltioiden kanssa ja tätä kautta saada aikaan parannuksia. Niin sanottu codeplating plating on hyvin vakava ongelma. Jotkut jäsenvaltiot ovat ryhtyneet vastatoimiin, jotkut eivät vielä ole aloittaneet toimintaa. Toivottavasti läheisessä yhteistyössä parlamentin ja kansallisten parlamenttien kanssa saamme hyviä esimerkkejä siitä, miten voidaan toimia tämä vastaisesti. Esimerkkejä varmasti löytyy monista jäsenvaltioista ja COSAC myös pyrkii luomaan sellaisen foorumin, jossa asiaa hoidettaisiin. No sitten vaikutusarvio elimestä haluan todeta hyvin selkeä sanaisen kommenttini. Tässä vaiheessa komissio tekee ehdotuksen, me kannamme tästä vastuun. Vastuu on vakava. Vast, vaikutusarvio elin vastaa omista yksiköistään. He tekevät vaikutusarvion, lähettävät sen eteenpäin ja neljässä tapauksessa kymmenestä asia palautuu takaisin, koska tulos ei ole tyydyttävä. Varmistan sen, että elintä vahvistetaan, se on riippumattomampi jäsenistöltään, mutta katson, että vaikutusarvioelimen tulee pysyä komission alaisuudessa kunnes mahdollisesti jatkossa luodaan sellainen tilanne, että kolme toimielintä sopii vaikutusarvioista myös lopputuloksen osalta silloin, kun lainsäädäntömenettely loppuvaiheessaan. Silloinhan me voimme varsinaisesti arvioida sitä, mitä lainsäädäntö tarkoittaa silloin, kun jäsenvaltiot sitä täytäntöön panevat, minkälaisia tuloksia saadaan aikaiseksi. En tässä puhu mitään uutta tietoa teille, mutta kenties on hyvä merkitä pöytäkirjoihinkin, että joskus neuvotteluissamme neuvoston ja parlamentin kanssa tarve päästä kompromissiin on vahvempi kuin tarve varmistaa se, että kompromissi ei luo tarpeettomia esteitä jäsenvaltiossa sitten, kun siirrytään lainsäädännön tasolle. Tätä lausuntoa nähdäkseni on vaikea kiistää. Jos lopussa tehtäisiin vaikutusarvio, niin sitten voitaisiin todeta, että hetkinen, hetkinen, hienoa, että päästiin kompromissiin, mutta onko todella katsottu, mitä tämä kompromissi merkitsee sen päätöksen soveltamisen osalta, mikä on juuri hyväksytty ja mitä tämä merkitsee jäsenvaltioissa? Jos tällainen katsantokanta olisi useammassa tapauksessa otettu, niin kompromisseista olisi voitu päätyä aivan toisenlaisiin tuloksiin. Euroopan imago julkisessa keskustelussa on joskus hyvin epäoikeudenmukainen. Eurooppa ei tällaista imagoa ansaitse. Imagon kanssa nyt täytyy vain sitten elää, vaikkakin se on epäreilu. Se on kuitenkin tosiasia. Ensimmäiseksi täytyy lopettaa tällaisen väärän imagon ruokkiminen ja toiseksi täytyy esittää realistisia vasta-argumentteja, jotka muuttavat imagoa. Tässä yhteydessä keskustelussa oli hyvin mielenkiintoinen ulottuvuus se, että joskus tällaista ekodesignia tehdään naurettavaksi aivan absurdiuteen asti. Koetaan, että tämä on liian raskasta teollisuudelle ja niin edelleen. Brittilehdistöstä hiljan luin artikkelin. Lehti ei ole niinkään innostunut Euroopan unionista, mutta tarkin, tarkan harkinnan jälkeen Lehti totesi, että se, että nyt tuotteiden laitteiden täytyy tietyn ajan kuluttua automaattisesti sammua, niin sitten lopputulema tässä pohdinnassa olikin, että eihän tämä niin naurettavaa olekin, vaan se, se olekaan, vaan se onkin ihan hyvä asia, koska energia säästyy, sähkö säästyy. Jos on mahdollisuus käydä lävitse tämä eh, järkeily, niin sitten lopputulos eh, voikin johtaa siihen, että imako paranee. Sitten tämä Berlinguerin mietintö ja tarve saada eh, hallintoalan menettelyistä lainsäädäntöä. Se taisi olla kysymyksen ydin, eikä vain kuulemisessani olen todennut, ja tämä pätee myös Georgievaan, komissio tutkii tätä mahdollisuutta hyvin tarkkaan ja katsoo myös eh, ehdotuksen mahdollisuuksia. Jos tavoitteeseen päästään ainoastaan eurooppalaisen hallintolain kautta, niin eh, sitten on niin, että tätä täytyy vaihtoehtona tarkastella. No loppauksesta. Olisi hienoa, jos parlamentti noudattaisi komission esimerkkiä. toimittaisiin täysin avoimesti sen suhteen, ketä tavataan, kaikki tavattavat tahot rekisteröitäisiin. Kabinettien jäsenille ja pääosastoilla on rekisterit tästä. Olisi hienoa, jos sopimukseen päästäisiin toimielinten kesken. Avoimuus, läpinäkyvyys on suojamme vääriä tulkintoja vastaan, kun kyse on työstämme. Aivan niin kuin totesitte, katson, että parlamentissa ja komissiossa ei voi olla työtä, että, niin etteikö meille kerrottaisi, ketkä ovat työssä mukana olevat osapuolet. Täysi avoimuus on paras vastalääke siihen, että joudumme suojautumaan sitten näiltä lobbareiden hyökkäyksiltä. Toivon, että tämä valiokunta tukee meidän ponnistelujamme jotta voimme varmistaa, että ensin parlamentti ja sitten neuvosto noudattavat tätä linjaa. Okay. Uh, Five minutes. No. Uh, I'm, I'm running out of time because I'm receiving... Minulta alkaa aika loppua, koska Japanin ulkoministeri tulee niin 20 minuutin kuluttua, eli minun täytyy palata komissioon. Eli viisi minuuttia vielä voin täällä olla. So, uh, let us... Uh, eli kaksi kysymystä vielä. Hautala. Thank you, Chair. Uh... Kiitoksia. Varapuheenjohtaja, kuulin jo mitä sanoitte tästä Berlingerin mietinnöstä ja seuraamuksista – ja esittelijänä olen kiitollinen tästä avoimesta lähestymistavasta. Ja uskon myöskin, että meidän täytyy ottaa huomioon se, että tämän pitäisi tuoda jonkinlaista lisäarvoa siihen, mikä on tämänhetkinen tilanne. Ja olen samaa mieltä siitäkin, että parlamentti olisi uskottavampi, jos se aloittaisi omasta hallinnostaan. Meillähän on siihen välineitä, Eli odottelen sitten yhteistyötä komission kanssa tässä asiassa ja toivottavasti löydämme sitten tavan edetä. Mutta yksi kysymys. Kävin komission lukuhuoneessa katsomassa TTIP-asiakirjoja ja sain, kun kävin läpi papereita seitsemännestä neuvottelukerroksesta, niin se oli aika valaisevaa. Ja minulla on se vaikutelma, että siellä on aika vaikeita neuvotteluita liittyen hallinnolliseen lainsäädäntöön, kun verrataan EUta ja Yhdysvaltoja. Eli haluaisin tästä kuulla jotain erityisesti nyt, kun meillä on kuuleminen, jossa verrataan EUn ja Yhdysvaltojen hallintolainsäädäntöä tulevina viikkoina. Thank you, Mr. Kavada. Kiitos, Sten Kavada. Kiitos, puheenjohtaja. Te sanoitte meille hyvä varapuheenjohtajan kuulemistilaisuudessa te oli, tulette olemaan hyvin läsnä parlamentissa. Kiitän teitä jo tässä nyt, koska näissä suhteissa on kyse niin kuin rakkaudesta, on kyse vain todistajista, jotka merkitsevät. Täytyy olla valppana jatkossakin. Haluan sanoa, että mitä Argentiinassa sanotaan, mies, joka osaa, osaa hyvin valita sikaarin, se jala, jala, ja kiillottaa hyvin saappaansa, niin hän on hyvä ihminen. Minä huomaan, että te olette tässäkin hyvin vastuullinen henkilö. Te annatte sen vaikutelman, että joissakin teksteissä voidaan jatkaa tätä jumittunutta tilannetta joidenkin tekstien kanssa, koska te olette nyt lähteneet siihen työhön, että nämä kolme toimielintä toimisivat hyvässä yhteistyössä keskenään. Kun puhutaan kasvuohjelmasta ja miten saadaan lisää kasvua, niin te olette saaneet mahdollisuuden lähteä esittämään tämmöistä mm, verokäärmettä eri maihin, niin kuin vuonna 1975 eh, silloin otettiin tämmöinen valuuttakäärme käyttöön, jotta halut, jonka avulla haluttiin vähentää näitä eroavaiksuja, jotka eh, rankaisivat monen jäsenvaltion talouselämään, mutta tällä hetkellä nykypäivään eh, nykypäivä on ihan erilainen. Pariisin attentaatit eivät ole vain Ranskalle ominaisia. Madridissa oli vuonna 2004, Lontoossa 2005 ja minusta tuntuu siltä, että nyt on ehkä parempi hetki toimia valitettavasti sen eteen. Sanon valitettavasti, että eurooppalainen oikeus voisi toimia vähän paremmin. Miten te aiotte, onko teillä aikomus tarjota uusia ajatuksia ja että terroristien ja rikollisten ajojahti olisi vieläkin tehokkaampaa? Kiitos paljon. Thank you, and I will ask... Kiitoksia. Minulta sitten viimeinen kysymys. Voisitko kertoa tarkemmin aikataulusta, kun ajatellaan toimielinten välistä sopimusta paremmasta lainsäädännöstä, koska tämä valiokunta kovasti haluaisi aloittaa tämän yhden välittömästi. Kiitos. On the issue of... no, hallintolainsäädännöstä. No, tämä ei ole minun alani, suoraan sanottuna. En tiedä, miten voisin vastata tähän kysymykseen. I'm, I'm Niin voisinko sanoa, että tiedän, että on suuria eroja ja ehkä myöskin yhtäläisyyksiä, kun ajatellaan tiedon vapautta, lainsäädäntömenettelyitä ja sellaisia asioita. Siis tätä tarkoitin. Niin yleisesti tämä on yksi suurimpia haasteitamme. Nyt kun neuvottelemme yhdysvaltalaisten kanssa, olemme, nähdään kuinka erilaisia olemme monissa sääntelyn kysymyksissä. Ja kun Yhdysvaltojen kanssa tehdään neuvottelua, tehdään neuvotteluita, niin meidän täytyy ottaa huomioon nämä erot. Eikä niitä voida ratkaista, vaan meidän täytyy löytää puitteet, joissa voimme sitten vastavuoroisesti kunnioittaa erilaisia kantoja. Ja nyt, kun mennään itse asiaan, katsotaan, me voidaan nähdä, kuinka hankalaa tästä tulee. Jos toimimme oikein, niin tämä on sitten tärkeää myöskin muulle maailmalle. Tämä on osoitus siitä, millä tavalla erilaiset järjestelmät voidaan yhdistää ilman, että kumpaakaan niistä vaarannetaan. Se olisi tietenkin ihanteellinen ratkaisu, mutta siihen on vaikea päästä. No sitten, kun mietitään prioriteetteja, lainsäädännön tarkastelua, niin tämä kaikki on osa tätä Refit-ohjelmaa. Tästähän puhuin viime viikolla Strasbourgissa. Eli toivottavasti joskus kevään aikana voimme esitellä sitten ajatuksemme siitä, mitä pitäisi ottaa mukaan Refit-ohjelmaan, kun näitä lainsäädäntöluonnoksia, mutta myöskin olemassa olevaa lainsäädäntöä, jota voidaan vielä tarkistella tai muuttaa. Moskovitsi nyt tekee kovasti työtä toimien osalta, jotta voidaan välttää verodumppausta. Sehän on vakava ongelma Euroopassa – Komission puheenjohtaja Juncker on sanonut, että tänä vuonna vielä tehdään aloituksia ja Moskovitsi työstää niitä nyt. No, mikä on sitten lopputulos, en siitä osaa kertoa. Pierre saa sitten kertoa siitä, mutta asia on kuitenkin otettu käsiteltäväksi. Komissio on jäsenvaltioiden palveluksessa ja auttaa niitä koordinoimaan paremmin, tekemään yhteistyötä paremmin, mutta olisi karhunpalvelus Euroopalle, jos nyt tekisimme aloitteen – ja eurooppalaistaisimme tämän asian ja sanoisimme, että me olemme nyt tästä asiasta vastuussa. Meillä on vastuuta, me emme muuta perussopimuksia, mutta haluamme kuitenkin olla apuna, jotta voidaan saada aikaan enemmän yhteistyötä eurooppalaisten oikeusjärjestelmien välillä. Meidän täytyy parantaa luottamuksellisuutta niiden välillä, luottamusta, jotta ne voivat jakaa tietojaan ilman, että tiedot vuotavat muualle. Ja meillä on sitten ajatuksia ja tukea ja varmasti autamme tässä. No, hankalin kysymys tänään tuli puheenjohtajalta, koska hän haluaa kertoa, että kerron siitä, milloin meillä on sitten toimijoiden välinen sopimus hallinnollisista kysymyksistä. Minulla on kiire, mutta en tiedä, onko neuvostolla kiire. Ja neuvostoa tarvitaan. Eli nyt teemme läheistä yhteistyötä neuvoston kanssa, jotta siellä alkaisi tapahtua jotain. Latvia puheenjohtajavaltiona on tähän sitoutunut, eli toivottavasti pääsemme hyvään alkuun. Ja palaan sitten tänne heti kun voin. Mutta minulle tämä kuitenkin on kiireellinen kysymys, siihen voitte luottaa. Ja kiitoksia puheenjohtaja ja jäsenet siitä, että sain tulla paikalle ja palaan sitten tänne jossain vaiheessa. Kiitos. Mr. First uh, Vice President, thank you very much. Kiitoksia ensimmäinen varapuheenjohtaja, kiitoksia, että olitte paikalla ja että pysyitte täällä niin pitkään kuin pystyitte. Toivon tosiaan, että voimme sitten pian tavata uudelleen, koska näette, että mielenkiintoa näihin asioihin kyllä löytyy. Gracias. Hasta luego. Ladies and gentlemen, may we continue? No niin, sitten jatkamme. Olemme kohdassa seitsemän esityslistalla. Toivotan tervetulleeksi Diana Wallisin, joka on Euroopan oikeusinstituutin johtaja, Euroopan parlamentin tämän valikunnan entinen jäsen ja Euroopan parlamentin entinen varapuhemies. Hän on nyt sankarillisesti päässyt paikalle, vaikka Eurostarin kanssa on aikamoisia ongelmia. Hänen mukanaan on professori Fenderhost – ELIin puheenjohtaja, ja Siam Erb, joka on täytäntöönpanokomitean jäsen. Ennen kuin Diana Wallis saa puheenvuoron, haluaisin kiittää ELItä siitä, että minut on kutsuttu sen yleiskokoukseen Zagrebiin syyskuussa. Gratska Kavanassa oli erinomainen illallinen ja muistan sen vielä erittäin hyvin. Eli Wallis, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Chairman. It's, uh... Kiitos puheenjohtaja. On ilo olla paikalla. On ilo olla taas tällä paikalla, to- toki tietysti eri roolissa. Minun etuni on toimia oikeusinstituutin johtajana – Minulla on mukana kollega Van, Van de Host ja chef Van Erp. Ymmärrän, että teillä on kova aikapaine kokouksessanne. Haluaisin kertoa ja kollegat haluavat kertoa teille ajatuksestamme ja siitä, mikä instituuttimme on. Jos toivotte, niin voisin tarjota apuamme niihin kysymyksiin, joista molemmat komission jäsenet ovat tänään puhuneet. Mikä instituuttimme oikein on? Ensinnäkin se on varsin nuori instituutti, vain neljä vuotta vanha. Mallina sillä on serkkunsa Yhdysvalloissa. Se on puolestaan lähestulkoon satavuotias ja se on auttanut äh, Yhdysvalloissa lainsäädäntötyötä. Me olemme ryhmä, oikeusoppineita, voitte kenties sanoa, että hyvänen aika sentään, mutta emme suinkaan ole mikään lobbausjärjestö kaukana siitä. Me toimimme hyvin demokraattisena jäsenjärjestönä, joka koostuu kaikenlaisesta juristeista, tuomareista, puolustusasianajajista, akateemikoista, oppineista, tutkijoista, kaikista ammattilaisista – kautta linjan. Me emme tee työtä oman ammattikuntamme etujen ajamiseksi, vaan pikemminkin näemme, että juristit ovat osa yhteisöään, jossa he tekevät työtään. Ja tässä mainitsisin kamelit, joita te täällä teette ikään kuin. Me edistämme myös kansalaisten etuja silloin, kun he ovat mukana tuomioistuin käsittelyissä kaikkina vuoden aikoina, kaikkina vuoden päivinä. Me keräämme tietoa ja katsomme sitä, miten Euroopan unionin lainsäädäntöä voitaisiin toteuttaa paremmin. Lakiinstituutti näin ollen toteuttaa hankkeita ei niinkään akateemisia hankkeita sisännöltään, vaan kyse on tällaisesta ruohonjuuri alhaalta ylöspäin tason hankkeista. Mukana on eri ammattiryhmiä alaltamme. Hankkeet liittyvät eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Useita esimerkkejä olemme jo tänään kuulleet. Oikeusalan ammattilaisten kokemukset, tuomarien kokemukset totta kai ovat tässä meillä inspiraation lähteenä ja myös tutkijoiden kokemukset. Me voimme taas tarjota teille teknisiä tuloksia, tuotteita siitä, miten EU-lainsäädäntö voitaisiin kenties parantaa. Josko te sitten tartutte näihin oljenkorsiin, niin se on sitten aivan demokraattisen lainsäätäjän päätöksen kysymys. Haluatteko tätä apua ottaa vastaan. Minun kokemukseni on siitä, että tämän tapainen riippumaton työ voi joskus olla hyödyllistä, voi olla avuksi silloin, kun tarkoitus on päästä poliittisen järjestelmän umpikujista ja kiista paikoista eteenpäin. Eurooppalainen oikeusalan yhteisö on valmis asettamaan asiantuntijuutemme teidän käyttöönne monissa kysymyksissä. Hallinto, lainsäädäntö on mainittu, sopimus, oikeus, äh, avio-oikeus. Kaikki nämä alat ovat sellaisia, joilla olemme toteuttaneet jo hankkeita. Me olemme yhteyksissä moniin teistä tässäkin salissa ja olemme valmiita auttamaan mahdollisuuksien mukaan niin paljon kuin te haluatte tai niin vähän kuin te haluatte. Pyydän myös kollegoita esittämään oman puheenvuoronsa. eivät sitä halua, niin olemme valmiita vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much also from my... Kiitoksia myöskin minun puolestani siitä, että meidät on kutsuttu tänne. Tämä on hieno kunnia olla täällä jälleen puhumassa hiukan Euroopan oikeusinstituutista. No ihan lyhyesti palaan siihen, mitä johtaja huolissaan oli, mikä tekee tästä ELO-hankkeesta niin erityisen, mitä lisäarvoa on tällaisessa työssä. Kolme asiaa. Kaikki oikeusinstituutin hankkeet ovat tulosta yhteistyöstä erittäin laajalla alueella. Siellä on ihmisiä, joilla on erilaisia henkilöitä, tuomareita, juristeja, notaareita ja kaikkialta Euroopasta ja muualtakin. He edustavat kaikkia eurooppalaisia oikeusperinteitä. Esimerkkinä te kaikki tiedätte, mitä Euroopan oikeusinstituutti on tehnyt myyntilain osalta. Kyseessä oli työryhmä, jossa oli tuomareita, asianajajia ja Lord Lordi Thomas oli sen johtaja, mutta kyse ei ollut vain työryhmästä, vaan kyse oli Euroopan oikeusinstituutin jäsenyydestä, joka vaikutti tähän työhön. Tuhat luonnollista henkilöä ja monia muita tarkkailijoita oli antamassa palautetta lähes yhden vuoden aikana. Ja voin kertoa, että työryhmä otti huomioon kaikki ehdotukset ja kävi jokaisen niistä läpi. Sopimusoikeuden asianajat saattavat olla tohtoritutkijoita, jotka eivät olleet mukana Eurooppa-kysymyksissä. Otimme mukaan myöskin heidän panoksensa tähän lausuntoon. Sitten toinen asia, täysi riippumattomuus politiikasta ja tiettyjen sidosryhmien eduista – Meillähän on sidosryhmiä mukana, moniakin. Ja esimerkkinä meillä oli CCIB mukana, CNU, ENCJ, mutta nämä edustajat tekivät työtään kaikki riippumattomasti, riippumatta omasta järjestöstään. Ja mitä tämä onnistui? Me katsoimme poliittisia päätöksiä, joita Euroopan toimielimissä oli tehty. Ja sitten, kuten Diana Wallis totesi, me keskittyimme teknisiin kysymyksiin ja yritimme osoittaa, että jos halutaan eurooppalaista lakia, niin millä tavalla se pitää muotoilla, jotta se on lähempänä käytäntöä ja jotta siitä on hyötyä Euroopan kansalaisille ja yrityksille. Ja vielä kolmas asia, me aina yritämme saada aikaan tuloksia, joita voidaan soveltaa välittömästi. Mehän olemme tottuneet arvosteluun ja sanomaan, että tämä on huonoa, tämä on ihan paskaa. Mutta Euroopan oikeusinstituutti ei voi näin tehdä. Meidän täytyy aina toimittaa konkreettisia ratkaisuehdotuksia, koska muuten työmme ei olisi kovin hyödyllistä. Ja näin olemme tehneet myöskin tässä lausunnossa olemme teille erittäin kiitollisia, jos saamme teiltä ehdotuksia sen suhteen, miten voimme parantaa työtämme, miten haluatte meidän tekevän työtä, ja katsotteko, että työtapamme ovat olleet hyödyllisiä, jotta te voitte tehdä niiden pohjalta työtä tässä valiokunnassa. Kiitos. Mr. Chairman. Puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet. oikeusinstituutin sisällä olemme kiinnostuneita toimimaan myös muiden ei-eurooppalaisten instituutioiden kanssa, Unitralin ja Ansitralin kanssa. Ja teemme myös yhteistyötä Yhdysvaltain oikeusinstituutin ja lakikomission kanssa. Tämä ei tarkoita sitä, että me haluaisimme amerikkalaista lainsäädäntöä Eurooppaan, me pidämme tätä pikemminkin inspiraation lähteenä. Amerikan lakiinstituutti on kuuluisa niistä kannanotoistaan, joita se on esittänyt. Tällä on vaikutuksia tuomioistuinten päätöksentekoon. UCC on tästä hyvin kuuluisa esimerkki. Siellä laaditaan mallilakeja, joita sitten täytäntöön pannaan eri osavaltioissa. Eli tässä harmonisoidaan, yhtenäistetään ikään kuin alhaalta ylöspäin. Kun katsotaan, mitä nämä instituutit tekevät, niin se auttaa meitä Euroopassa näkemään toissijaisuuden ikään kuin eurooppalaistamisen tekijänä, vaikkakin se voi vaikuttaa ristiriitaiselta. Yksi esimerkki tästä. Lakikomissio hiljan laati mallilain siitä, miten digitaalisiin varoihin päästään käsiksi. ELIssä tämä kysymys on tullut vastaan. Miten suhtaudutaan uuteen digitaaliseen maailmaan? Komission sen Jourova myös käsittelee aihetta. Yhdysvallat käsitteli tätä ongelmaa yhdessä Kanadan oikeusinstituutin kanssa. Nyt katsomme, voisiko tällaista mallilakia käyttää myös Euroopassa. Se voisi olla eurooppalainen toimi tai sitten voisimme esitellä jäsenvaltiolle tällaisen ikään kuin mallilain. Teemme työtämme myös tähän suuntaan. Myös Ansitralin kanssa teemme eh, yhteistyötä ja Unidran jo mainitsin. Yritämme saada eh, näkemyksiä kerätyksi yhteen kaikkialta ja tällä tavalla voimme suojella myös EUn kansalaisia silloinkin, kun he ovat Euroopan ulkopuolella. Ei pidä unohtaa, että Eurooppa on osa globalisoituvaa maailmaa. Yritämme toimia riippumattomasti, konkreettisesti ammattikunnan mahdollistamassa puitteistossa. Jos saamme teiltä panosta tähän keskusteluun, niin mielellämme sitä kuuntelisimme. Kiitos. Thank you. Kiitoksia teille kolmelle näistä alustuksista liittyen oikeusinstituuttiin potentiaaliin. Ja kun kävin yleiskokouksessa, näin kyllä, että potentiaali ovat ihmiset, asiantuntijat. Ja ehkä nyt meillä on aikaa sitten muutamille kysymyksille, ja Kavadalla ainakin oli yksi kysymys. Merci. Eh, eh, eh. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ystävällisin sanoin tervehtiä teidän järjestönne puheenjohtaja, johon luotan mitä suurimmin. Hyvä Diana, pyydän anteeksi kolleganne nimissä, että en tiedä hänen ammatillista taustaansa enkä ihan hänen inhimillistä käyttäytymistä Minun kysymykseni on vähän äh, äh, minimoitu. Aikooko teidän toimielimenne myötä vaikuttaa siihen, että lähdetään yksinkertaistamaan EU-toimielinten ja EU-tuomioimen tuottamaa oikeuskäsitystä? Lähdettekö te yksinkertaistamaan eurooppalaista oikeutta, koska on olemassa kokonaan liikehdintä Euroopassa, joka on lähtenyt siitä liikkeelle, että on tämä tuo, toimielimissä tuotettu oikeus olisi ymmärrettävää ja välittömästi hyödynnettävää kansalaisille – joka tietysti on erittäin tiukasti kytköksissä tämän päivän tilanteeseen, joka huolestuttaa heitä suuresti. Pari kysymystä vielä ja sitten voitte vastata kaikkiin yhdessä. Seuraavaksi Zvifka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos, puheenjohtaja. On erittäin miellyttävää saada Diana tänne meidän jurivaliokuntamme kokoukseen – minä olen erittäin iloinen siitä, että meillä on suorat yhteydet jälleen häneen. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä vuosien aikana ja nämä suhteet hyödyttävät meitä jatkossakin, jotta voimme jatkossakin harjoittaa yhteistyötä. Minulla on ihan konkreettinen kysymys liittyen tähän hankkeeseen, kun te kerroitte meille teidän toimielimenne toiminnasta. Te olette nyt laatimassa jonkunlaista näkemystä, visiota, jonka pitäisi johdattaa poliitikkoja, komissiota, Euroopan parlamenttia. Se on visio, jonka tulisi auttaa näitä tahoja paremmin muokkaamaan ö, oikeutta, siis tätä tekstiä, mitä oikeutta lähdetään tuottamaan. Kysymykseni liittyy nyt konkreettisemmin yhteistyöhön eri tuomioistuimen välillä on kyse hankkeesta, johon teidän toimielimenne on sitoutunut. Se liittyy ylikansalliset periaatteet eurooppalaisten sääntöjen alaisuudessa, kun on kyse siviilioikeus, siviilioikeus prosesseista. Onko kyse siis harmonisoinnista ylirajat käsittävissä oikeus tapauksissa, kun on kyse siviilioikeudesta. Tässä on ihan kyse siitä, että mihin tällä hetkellä tukeudutaan. Tässä on kyse vastavuoroisesta hyväksymisestä miten sovelletaan oikeud- eri tuomioistuimen päätöksiä, olipa kyse sitten mistä jäsenvaltiosta tahansa. Onko, onko tästä nyt kysymys? Ja haluaisin tietää myös, jos tämän hankkeen tiimoilla, jota te nyt lähdette vetämään, voimmeko me odottaa, että komissiokin ryhtyy toimiin? Tuleeko muutoksia? Tuleeko muutoksia juridiseen yhteistyöhön, on kyse siviilioikeudesta? Tässä vaiheessa oletteko te sitä mieltä, että olisi välttämätöntä viedä loppuun tämä harmonisointi vai voidaanko nyt perustaa niihin tähän asti käytössä oleisiin periaatteisiin, kun on kyse juridisista <clears throat> yksiköistä vastavuoroisen hyväksymisen periaatteen pohjalta. Tein tämän kysymyksen erityisesti sen jälkeen, kun olin kuullut komission puheenjohtaja Junckeria. Hän julisti, että on keskeisen tärkeää jättää jotkut kysymykset jäsenvaltioiden hoidettaviksi ja että tarvitaan yhteistyötä myös jäsenvaltioiden välillä. Haluankin tietää, onko tämä ihan uusi lähestymistapa vai onko tämä nyt pyrkimys analysoida sitä, mitkä voisivat olla mahdollisia ratkaisuja, mitkä olisivat tehokkaimmat mallit. Thank you very much. Uh, I'm very... Kiitoksia. On hienoa, että te nyt tulitte esittelemään työtänne tänne tämän valiokunnan jäseninä. Meitä kiinnostaa se, millaista asiantuntemusta oikeusalalta voidaan käyttää hyväksi, jotta voimme tehdä hyvää lainsäädäntöä. Erityisesti minua kiinnostavat, kun tehän nyt puhuitte digitalisaatiosta ja lainsäädännöstä internetin osalta – Tällä saralla Euroopan unioni Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen on alkanut tehdä harmonisointia, mitä tulee teollisia tekijänoikeuksiin. Ja nyt, kun alamme uudistaa tätä copyright-lainsäädäntöä, katsotteko, että tällainen eurooppalainen copyright-nimike olisi oikea tapa – puuttua tiettyihin ongelmiin, joita meillä on, kun ajatellaan teosten saatavuutta rajat ylittäen. Ja olisiko se oikeudellisesti asia, joka voisi lisätä lain läpinäkyvyyttä kuluttajien kannalta? Kiitos. So may now ask, uh... Eli Wallis ja hänen kollegansa voivat sitten vastata näihin kysymyksiin ihan siinä järjestyksessä, missä haluatte. Uh, and thank Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia esittelystä kysymyksestä. Edustaja Kavada, hienoa nähdä teidät jälleen. Kiitos teidän esittämästänne kysymyksestä. Yksi olemassaolon oikeutuksistamme on se, että me haluamme tehdä Euroopan lainsäädännöstä parempaa. Se on oikeastaan se tärkein ajatus, jonka pohjalta myös Yhdysvaltain oikeusinstituutti on tehnyt vuosikausia työtään. Se on myös meidän pyrkimyksemme. Haluamme parantaa lainsäädännön laatua Euroopassa. Hyvin tärkeä osa tätä työtä liittyy siihen, kun minä itse olin täällä ja järjestimme kansalaisten tapaamisia. Haluamme tehdä lainsäädännöstä helpommin lähestyttävää. Kollegani Van de Horst totesikin, että se työ, jota me teemme, ei ole kritiikkiä luonteeltaan, vaan tarkoitus on ikään kuin esittää tällaisia sääntöluonnoksia, joita voitaisiin käyttää hyödyksi. Me emme kritisoi olevassa olevaa, vaan yritämme tarjota konkreettisia vaihtoehtoja paremmaksi lainsäädännöksi Euroopassa. Toivottavasti menemme tässä samaan suuntaan. Edustaja Sviefka, kiitos teidän kysymyksestänne, joka liittyy hankkeisiin, joita olemme tehneet yksityisoikeuden menettelyjen suhteen. Useistakin syistä tämä kiinnostaa minua kovasti ja kenties molemmat olemme kiinnostuneita tästä Bryssel 1 sääntelystä. Meillä on myös UNITVA jäsenvaltioiden järjestö, joka voisi hyötyä siitä, että meillä olisi yhtenäisiä sääntöjä Euroopassa siitä, miten yksityisoikeuden menettelyt voisivat toimia. Sekä te että komission jäsen mainitsivat keskinäisen luottamuksen oikeusjärjestelmien välillä. Toki asia liittyy enemmän teknistä työtä Bryssel yhden päivittämiseksi Meillä on eroja oikeudellisissa järjestelmissämme, on käsiteltävä eroavaisuuksia, on päästävä sellaiseen kantaan, jossa yhteensopivuus on parempaa. Tällä hetkellä meillä on neljän työryhmän kokonaisuus. Siellä ammattilaiset, eri ammattilaiset käsittelevät eri aihealueita ja voin aivan vilpittömästi todeta, että olen ollut puheenjohtajan yhteydessä. Ajatuksena oli se, että nämä työryhmät tulisivat esittäytymään myös valiokuntaan myöhemmin tämän vuoden aikana. Olemme puhuneet esimerkiksi huhtikuusta, mutta mahdollinen vierailu totta kai riippuu teidän päätöksestänne. Voisimmeko tulla esittelemään tekemämme työtä? Jos tällaisia eurooppalaisia periaatteita voimme työstää ja ne sitten saivat poliittista tuulta taakseen. Ei pelkästään täällä toimielimissä, vaan myös jäsenvaltioiden tasolla. Sehän on nimenomaan järjestön etuna, että voimme toimia näillä tasoilla. Ja sitten jäsenvaltiot, kun saamme mukaan, niin saisimme edistystä aikaiseksi. Tämä on näkemyksemme ja toivon, että voisimme palata esittelemään nimenomaan tätä hanketta valiokunnallenne. Kiitos kysymyksestä, joka liittyy digitaaliseen lainsäädäntöön ja copyright-tekijänoikeuksiin. Täytyy sanoa, että tämä ei ole minun osaamisaluettani varsinaisesti, mutta voin todeta sen, että meillä jo on pieni raportoija tiimi, joka on tehnyt alustavaa työtä jo komission kuulemisen yhteydessä viime vuonna – mielellämme jatkaisimme tätä työtä, jos mahdollisuus tarjoutuu sille, että instituutti on mukana työssänne, niin totta kai mielellämme siihen osallistumme. Minä taidan päättää oman puheeni tähän. Jos kollegat vielä haluavat täydentää, niin olkaa hyvä. No, just, just, just to come back to... Palaisin vielä työmme periaatteisiin. Te kysyitte, katsommeko, että tämä eurooppalainen copyright-nimike olisi oikea vastaus, ja emme osaa nyt tätä vielä tässä vaiheessa kertoa. Tämä työ on vasta alkanut. Meillä on työryhmä perustettu, joka tekee työnsä. Sitten on instituuttien jäseniä, jotka antavat oman panoksensa. Eli tässä vaiheessa emme pysty kertomaan, mikä lopputulos on. Ja mielestäni tämä on juuri niin kiehtovaa tässä työssä. Eli tällä tavalla me teemme työtä. See, well, as you know, niin kuten tiedätte, kaikki, joka liittyy internettiin, on rajatonta. Eli kaikki eurooppalaiset hankkeet pitää hyväksyä maailmanlaajuisesti. Ja siksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen ja kansainvälisten järjestöjen, VIB on kanssa esimerkiksi, se on aivan keskeisen tärkeää tällä saralla. Ja toinen ongelma on se, että nämä tiedot virtaavat. Niitä voi ladata mistä tahansa No tietysti voi yrittää sulkea jonkun maan tämän ulkopuolelle, mutta siltikin on hankala toimia näin. Aina on ohjelmia, joiden kautta tämän voi kiertää, ja osa näistä ohjelmista on joutunut väärinkäytösten kohteeksi, mutta tekniikkaa on siis olemassa. Eli meillä nyt ei ole kantaa tällä hetkellä. Tämä on hyvä ajatus, tämä mitä ehdotitte, mutta me emme nyt halua tässä heti edetä. Olemme hiukan epäröiviä meidän täytyy tehdä lisää tutkimusta ja meidän täytyy katsoa vähän Euroopan ulkopuolellekin. Eli noudatavatko muut sitten tällaista esimerkkiä? Boss, we have one more question. Kiitoksia. Ja meillä olisi vielä yksi kysymys. Buda, ole hyvä. Domnule președinte, mulțumesc, distinsă doamnă, pentru prezența dumneavoastră aici. Apreciez că este o muncă... Kiitos paljon, rouva Vollis, teidän esityksestänne. Te teette varsin, varsin tärkeää työtä, koska ainahan sanotaan, että kukaan ei ole, kukaan ei omaa yksinomaista totuutta. Kuitenkin yksi kysymys, kun on kyse juridista kysymyksistä, ja tämä on juuri valiokunta, niin yksi kysymys siitä syystä. Mitä tulee tapahtumaan eurooppalaisen prosessin myötä, jos viittataan näihin vaatimuksiin pienistä määristä? Tässä on kyse Jotkut haluavat tämän prosessin poistettavaksi. Toiset haluavat kehitellä sitä. Tästä käydään keskustelua, missä tapauksissa tätä tultaisiin soveltamaan. Minä olen yksi niistä, jotka usko, että jos me lisäämme määriä, jos me kasvatamme lukumäärää, jos meillä on enemmän oikeushenkilöitä, niin silloin he, niitä tulee olemaan yhä enemmän, jotka vetoavat ja tulevat hyödyntämään näitä menettelytapoja oikeustapauksissa. Kiitos. I sympathize with you having to deal with this file. Niin tunnen sympatiaa, kun käsiteltiin tätä kysymystä. Se on tärkeää, mutta vastaisin samalla tavalla kuin kollegani. Eli tämä asia ei ole sellainen, jota olisimme erityisemmin työstäneet Tietysti henkilökohtaisesti minulla on tähän kanta, mutta en nyt voi sanoa, että se olisi sitten oikeusinstituutin kanta. Mutta voin vain sanoa, että nyt kun mennään eteenpäin, mehän olemme olleet hiukan epäröiviä. Mehän olemme aika uusi organisaatio, vähän niin kuin tekin. Me olemme odotelleet nähdäksemme, miten uusi komissio kehittyy ja ja missä asioissa meistä olisi eniten hyötyä teille ja komissiolle. Ja vastaisin vielä, olisi pitänyt aikaisemmin vastata Zviefkalle, että komissio nyt hyvin läheisesti tarkastelee työtämme siviiliprosessien osalta ja käy kokouksissamme ja seuraa, mitä tapahtuu. Eli toivottavasti komissio on valmis kuuntelemaan sitä, mitä sanottavaa meillä on, mutta Henkilökohtaisesti voisin vastata kysymykseen, en niin aio tehdä, mutta Euroopan oikeusinstituutin puolesta emme ole erityisemmin tätä asiaa tarkastelleet, mutta uskon, että on monia muita asioita, joissa voimme teitä sitten auttaa. Kiitos. Very much for this. Uh, Kiitoksia näistä vastauksista. Kaikki kysymykset on nyt esitetty. Eli ehkä Wallis, Fenderhost ja Zefanert haluan kiittää teitä siitä, että olitte täällä, eikä se varmaankaan ollut viimeinen kerta. Uh, we continue with uh, number eight of... Sitten siirrymme esityslistan kohdalle kahdeksan. Meillä on vielä yksi esitys. Täällä on paikalla tuomari Vos. Euroopan ja Walesin vetomustuomioistuimesta. Hän aikaisemmin toimi korkeimmassa oikeudessa ja hän voisi kertoa meille monista erityiskysymyksistä, joita käsitellään tässä valiokunnassa, esimerkiksi tekijäoikeudet, maksukyvyttömyys ja niin edelleen. Mutta tänään hän puhuu meille Euroopan tuomarineuvostojen verkoston edustajana. Ensimmäinen edustaja oli Berlinger, tämän valiokunnan entinen jäsen. Eli tervetuloa ja teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much for that introduction. Puheenjohtaja, kiitos tästä johdannosta. Mainitsitte luettelon aiheita. Toivottavasti kysymyksiä ei aivan kaikista aiheista esitetä. Jos sopii, tänään haluaisin käyttää muutaman minuutin ja selittää lyhykäisesti, mitä Euroopan tuomarineuvostojen verkosto tekee tällä haavaa ja mitä se tarjoaa vastaisuuden varalle. Ensinnäkin ENCJ on institutionaalinen verkosto. Se koostuu 20 jäsenneuvostosta, 17 jäsenvaltiosta ja 15 tarkkailijasta sellaisista jäsenvaltioista, joissa ei ole varsinaisia tuomarineuvostojen neuvostoja. Kahdeksan on jäsenvaltioista ja seitsemän ehdokasvaltioista. On hyvin tärkeää ymmärtää, mikä tuomarineuvostojen verkosto oikein on ja mitä se tekee. Ne muodostavat hyvin tärkeän selkärangan elimellemme. Jokaisessa jäsenvaltiossa tarvitaan demokraattiset takeet oikeusjärjestelmän ja oikeusvaltion periaatteiden toteutumisesta. Ei tämä tarkoita sitä, että etteikö voisi olla riippumatonta oikeuslaitosta ilman tällaista neuvostoa, mutta neuvosto tarjoaa tehokkaan eurooppalaisen ratkaisun tai mallin jonka avulla oikeuslaitos erotetaan kahdesta muusta, nimen, nimittäin lainsäätäjästä ja toisaalta toimenpanevasta elimestä. Oikeusjärjestelmää hallinnoidaan riippumattomasti muista valtion elimistä ENCJ mahdollistaa sen, että EUn tuomarineuvosto käy vuoropuhelua tarkoituksenaan parantaa yhteistyötä ja luottamusta verkoston jäsenten välillä. Näin voimme edistää parhaita käytäntöjä ja tehdä mahdolliseksi sen, että saadaan korkealaatuista, tehokasta oikeuden käyttöä. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Ei ole salaisuus, että elämme haastavia aikoja. Jo, jopa EUn jäsenvaltioidenkin oikeuslaitosten sisällä. ENCJin jäsenet tekevät yhteistyötään ja pyrkivät parantamaan kaikkia oikeusjärjestelmiä. Kukaan ei ole immuuni. ENCJ helpottaa yhteistyötä se rohkaisee yhteistyöhön, vuoropuheluun ja parhaiten käytäntöjen täytäntöön panoon. Näin vaihe vaiheelta voimme päästä yhteiseen eurooppalaiseen oikeuskulttuuriin. Meidän täytyy identifioida ja edistää yhteisiä arvoja, tavoitteita ja käytäntöjä. ENCJin toiminnot todella lisäävät keskinäistä ymmärtämystä tuomarineuvostojen jäsenten välillä. Viime vuosina ENCJin hanketiimi on määritellyt minimistandardeja esimerkiksi etiikan alalle, tuomarien nimittämisen, uralla etenemisen alalle ja tuomarien erottamismenettelyjen suhteen luottamuksen lisäämiseksi tuomareihin ja myös luottamuksen lisäämiseksi tuomioistuinten välille. Meillä on myös tuomiolaitoksen kurinalaisuudesta hanke. Tämä on hyvin tärkeää jäsenvaltioissa ja myös ehdokasvaltioissa. Näistä syistä ENCJ on kiinnostunut myös oikeudenalan koulutuksesta. Teemme aktiivista yhteistyötä koulutusverkoston kanssa Euroopassa. Olen hiljan tarttunut tehtävääni puheenjohtajana. Me haluamme toki luoda standardeja, mutta seuraavassa vaiheessa, kun kehitämme verkostoa, haluamme myös olla standardeja täytäntöön panemassa. Toivon, että jatkossa korostamme kovasti täytäntöönpanoa standardien osalta ja parhaiten käytäntöjen ja suuntavivojen osalta, ja näin voimme parantaa oikeusjärjestelmiä niin, että toimimme standardien mukaisesti. Viime vuosien aikana olemme luoneet järjestelmän, jossa jäsenneuvostot ja tarkkailijajäsenet voivat aktiivisesti hakea tukea ja apua ENCJiltä silloin, kun niillä on edessään erityisiä haasteita. Useat neuvostot ovat tarttuneet tähän mahdollisuuteen Slovakiassa, Bosnia-Herzegovinassa ja hiljan Albaniassa. ENCJ on tällä hetkellä myös toista vuotta mukana kunnianhimoisessa hankkeessa, jonka tarkoitus on kehittää ja täytäntöönpanna indikaattoreita, kun arvioidaan jäsenvaltioiden oikeuslautosten riippumattomuutta ja tilivelvollisuutta. Me perustamme neljän jäsenen tai tarkkailijajäsenen pieniä vuoropuheluryhmiä. Tarkoitus on parantaa oikeusjärjestelmiä niillä osa-alueilla, joissa on alisuoriutumista havaittavissa. Tämä on hyvin kunnianhimoinen hanke, koska oikeusjärjestelmät sekä tuomarineuvostot eivät aina halua paneutua tällaisiin alisuoriutuviin osa-alueisiin omissa järjestelmissään. ENCJ myös edistää tehokasta mm, viipeetöntä oikeuden toteutumista. Mehän tiedämme, että viipeet ovat huomattavia ja ne ovat erityisiä huolenaiheitamme. ENCJ järjestää myös alueellisia seminaareja, joten tarkoitus on löytää ratkaisu tähän ongelmaan. Viime vuosina ENCJ on toiminut yhteistyössä aktiivisesti myös oikeusalan pääosaston kanssa, kun ajattelemme oikeusalan tulostaulua. Olemme halunneet rakenteellisia takeita oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta. Ja uskon, että oikeusalan pääosasto on ollut suureksi avuksi, kun haluamme saada tulostaulusta menestyksen. Kansallisen oikeuslaitoksen tehtävänä on mahdollistaa se, että kansalaiset voivat toteuttaa EUn lainsäädäntöön perustuvia oikeuksiaan. Riippumattomuus on aivan oleellista tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kansalaiset eivät välttämättä saa niitä oikeussuojakeinoja tuekseen, joita heille perusoikeuskirjan mukaan kuuluu, jos ei EUn lainsäädäntöä asianmukaisesti noudateta. Haluamme edistää asianmukaista lainsäädännön oikeuslaitoksen toimintaa EU:ssa. Jos poliitikot, kansalaiset ja tuomarit kaikki tunnustaisivat tuomareiden riippumattomuuden todellisen merkityksen, niin avoimuuden puute, josta monissa oikeusjärjestelmissä kärsitään, ja rahoituksen puute eivät olisi hyväksyttävissä unionissa. Monin tavoin koulutus, sekä suuren yleisön keskuudessa että tuomiolaitoksen keskuudessa on keskeistä, kun pyrimme siihen, että oikeuslaitos antaa parempia palveluita kansalaisilleen. Oman puheenjohtajakauteni aikana haluan parantaa verkoston yhteistyötä EUn toimielinten kanssa. Haluan varmistaa, että poliitikot, parlamentaarikot, tuomarit ja tuomarineuvostot kaikki etenevät saman suuntaan. Ainoana institutionaalisena EUn tuomarineuvostojen verkostona ENCJ pitäisi näyttää tietä kohti parempia standardeja, ongelmien tunnustamista ja sitä, minkälaisia haasteita, mitä, minkälaisia ongelmia tuomarineuvostoilla on edessään, niin että löytäisimme tehokkaita ratkaisuja. Olemme jo voineet äh, antaa merkittävän panoksemme tähän prosessiin ja uskon, että parlamentin tuella voimme tehdä vielä kovemmin työtä ja nostaa oikeuden käytön äh, tulosten laatua kautta EUn. Voimme tarjota myös EUn toimielimille oikeudellisen näkökulman oikeuslaitokseen liittyviin ja muihin kysymyksiin. Tässä mielessä mielenkiinnolla seuraamme kollegoittemme työtä lakiinstituutissa, oikeusinstituutissa ja aivan erityisesti sen hankkeen kohtaloa, jonka tarkoitus on kehittää siviilimenettelylainsäädäntöä. Puheenjohtaja, mielelläni vastaan kysymyksiin äh, liittyen kaikkeen siihen, mitä tässä käsittelin, ja myös äh, tekijänoikeuksiin, liittyen niihin aiheisiin liittyen, joista aiemmin on puhuttu, mutta ikävä kyllä tässä yhteydessä varmasti ei ole tarpeeksi aikaa. Kiitos. Kiitoksia tästä esityksestä. Tämä osoittaa, että työ ei ole vain tärkeää, vaan että teillä on myöskin potentiaalia tarjota Euroopan parlamentille. Oli hienoa kuulla myöskin, että te voitte kattaa niin monia lain alueita, jotka meitä kiinnostavat, mutta pyytäisin nyt, että näistä asioista ei kysytä mitään, vaan keskitytään nyt tähän esityksen sisältöön. Ensimmäinen kysymys tulee Karimilta. Uh- Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä ei oikeastaan ole kysymys. Haluaisin vain sanoa, kuinka iloinen olen siitä, että olette nyt täällä paikalla valiokunnassa tänään. Ehkä muistatte, että viimeksi tapasimme Islamabadissa Pakistanissa, kun olitte siellä tekemässä erittäin hyvää työtä oikeuslaitoksen puolesta. Ja haluaisin vain sanoa, että voitte olla varmoja siitä, että tämä valiokunta Euroopan parlamentissa on valmis tekemään yhteis- yhteistyötä kautta linjan, ja me olemme kumppani, joiden kanssa voitte viedä näitä asioita eteenpäin. Hienoa, että olette täällä tänään. No other questions from the members? Ei muita kysymyksiä. Ai sieltä. Marinho Apentu. Eu gostaria de perguntar. Kiitos puheenjohtaja. Ihan ensiksi haluaisin tietää, miten voidaan tehdä näin suuri EUn oikeudellinen uudistus, enemmänkin kuin uudistus, miten voidaan nykyaikaistaa EUn oikeuslaitosta ja oikeutta, sovelletaanko sitä demokratian vaatimuksiin, kehityksen vaatimuksiin, talouden vaatimuksiin ja kansalaisten vaatimuksiin. En ihan tiedä, onko olemassa hyviä ratkaisuvaihtoehtoja. Kysynkin, mitä, mitä oikeutta tässä voidaan soveltaa, tai paremminkin, mikä olisi se paradigma, mikä, mikä tuomari olisi palas, paras, joka lähtisi nyt kansalaisten nimissä toteuttamaan tätä uudistusta. Minä kysynkin tai pohdinkin tässä nuori 25, 26, 27-vuotias, joka on saanut koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vaiko oliko, olisiko olisi hyvä enemmän olla elämänkokemusta, eletyn elämän tuomaa elämänkokemusta. Kaikki tämähän yhdessä muodostaa hyvän ammatillisen kokemuksen, mutta toisaalta jos ajatellaan hallinnollista puolta ainakin minun maassani, mutta ehkä monissa muissakin maissa tämä on hyvin suvereenista valtaa. Oikeusval- oikeuslaitos, tuomiolaitos on hyvin suvereenista. Tuomarit ovat järjestäytyneet ammattiliittoihin niin kuin he olisivat ikään kuin virkamiehiä myös lakkoilevat. Tämä suvereeni valta, miten se on yhteensopiva ää, käs, käsityksen kanssa, mikä meillä on oikeudesta, jos me ajattelemme nyt kaikkea, mitä kaikkea muuta tapahtuu ammattiliittojen toiminnassa. Ja minä haluaisin myös tietää, miten voidaan, anteeksi, mitä takeita voidaan antaa siihen, että nämä, tämä vallankäyttö voidaan eriyttää. Minun kokemukseni asianajajana ja ja Portugalin asianajaliiton puheenjohtajana on osoittanut, että monissa Euroopan maissa on ollut ö, intressejä ihan suvereenisten ö, toimielinten taholta eriyttää mm, politiikka tuomiovallasta tai oikeuslaitoksesta – koska me huomaamme usein, että oikeuslaitosta, tuomion valta, oikeuden käyttöä halutaan politisoida. Ei ole kyse ainoastaan minun maastani, mutta siellä halutaan myös politiikasta tehdä vähän tällaista tuomiovaltaisempaa oikeudenkäyttöä omaavaa toimintaa. Sen takia minä kysynkin, mitä ratkaisuja te voisitte antaa tälle uudelle ongelmalle? Se on todellinen ongelma, joka on ilmennyt monissa maissa. I do not have any other questions. Kiitoksia muita. Kysymyksiä ei ole, eli voitte vastata näihin, olkaa hyvä. I think... Kiitoksia. Vastaukset varmaan kestäisivät kaksi ja puoli tuntia, eli yritän nyt puhua lyhyesti. Miten voidaan muuttaa EUn oikeusjärjestelmä? No, sanoisin, että vaiheittain kun katsotaan eri oikeusjärjestelmiä ja niiden välistä yhteistyötä ja näitä neuvostoja, niin ne voivat kyllä oppia toisiltaan ja voivat ottaa toistensa järjestelmistä hyviä käytänteitä. Sitten se oli ihan hyvä, kun sanoitte, että täytyy myöskin katsoa, miten talous kehittyy. Minä aina sanon, ja mielestäni se on keskeisen tärkeää, jotta ymmärtää tilannetta, että talousliitto tai talous ei voi onnistua, mikäli siellä ei ole kunnollista oikeusjärjestelmää, jossa, johon kansalaiset voivat luottaa. Ja siksi oikeus on itse asiassa tärkeämpää taloudelle kuin useimmat ihmiset ymmärtävät. Eli olemme velkaa kansalaisillemme sen, että varmistamme, että meillä on toimiva oikeusjärjestelmä kussakin jäsenvaltiossa, koska muuten EUn talous kärsii huomattavasti. Sitten puhuitte tuomarien iästä. No, täytyy ymmärtää, että monet eurooppalaiset ajattelevat, että on niin suuria eroja common law-järjestelmän ja yksityisoikeusjärjestelmän välillä ja erilaisten järjestelmien välillä, että niitä ei millään tavalla voi yhdistää, eivätkä ne voi keskustella keskenään. Olen täysin eri mieltä. Jokaisessa oikeusjärjestelmässä on samat tavoitteet, eli jakaa oikeutta kaikille kyseisen maan kansalaisille hallinnollista oikeutta, rikosoikeutta, yksityisoikeutta ja kaikkea muuta. Ja kun meillä on samat tavoitteet, niin meillä on vain hiukan erilaiset tavat päästä tavoitteisiin maailmassa on paljon mahdollisuuksia päästä eri tavoin samoin, saman tavo, samoin tavoitteeseen. Ja Euroopassa ja koko maailmassa, kun järjestelmiä katsoo, niin on mielenkiintoista nähdä, kuinka samankaltaiset erilaiset oikeusjärjestelmät oikeastaan ovat, kun otetaan pois kaikki kiilto ja kuori, josta useimmat puhuvat. Eli uskon, että voi olla erittäin hyvin koulutettuja nuoria tuomareita omassa maassani. Kaikki tuomarit ovat vanhoja niin kuin minä. Se nyt varmaan ei ole hyvä ajatus ja sitä olisi syytä muuttaa. Niin puhun ihan lyhyesti. Sitten kysymys, joka liittyy tuomarien ammattijärjestöihin, ja joissain maissahan nämä ammattiliitot ovat hyvin voimakkaita. Mutta tällaisessa institutionaalisessa verkostossa Tarkoituksena on varmistaa, että on riippumattomuutta ja oikeuslaitoksen vastuullisuutta kansalaisten hyväksi. Ja tietysti tuomareilla pitää olla mahdollisuus tuoda henkilökohtaiset kantansa esille, mutta me olemme tästä tilanteesta aika kaukana. Me katsomme järjestelmän rakennetta, josta on hyötyä maalle, ja me todellakin edustamme valtion. Kolmatta osaa. Eli jos palaan tähän kysymykseen, niin kyllä eurooppalaisia oikeusjärjestelmiä voi uudistaa. Niitä voidaan parantaa ja ne voivat paremmin luottaa toisiinsa, jos teemme yhteistyötä sillä tavalla kuin neuvostomme toivoo. Eli uskon, että kun aika kuluu, niin oikeusjärjestelmät ympäri Eurooppaa tulevat paremmiksi ja ne voivat sitten luottaa enemmän toisiinsa ja se on minun tavoitteeni tuomarineuvostojen edustaja. Joseph, thank you very much. Kiitoksia. Muita kysymyksiä ei tosiaan ole. Eli kiitoksia, että tulitte paikalle. Ja varmasti käytämme tämän verkoston potentiaali hyväksemme tulevaisuudessa. Kiitoksia, että tulitte paikalle. Uh, the following point is in camera. Seuraava kohta on suljettujen ovien takana, eli pyytäisin, että ne, joilla ei ole oikeutta olla kokouksessa suljettuin ovin, niin olkaa hyvä ja poistukaa kokoussalista.